Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen. Hyvät kollegat, arvoisat hyvät naiset ja herrat, haluaisin eh, toivottaa Ramaro Sefcovicin, Sefcovicin eh, komissaari ehdokkaan liikenne- ja avaruusasioiden eh, komissaariksi. Nyt työjärjestelmässä sanotaan, että parlamentti kuulee komissaariehdokkaita ja arvioi siinä heidän henkilökohtaisia, omina, henkilökohtaisia ominaisuuksiaan, Euroopatuntemustaan, sopivuuttaan kaikin tavoin tähän ö, työhön. Haluan muistuttaa, että tässä, tähän osallistuvat myöskin ITRE-valiokunnan edustajat tähän kuulemistilaisuuteen, koska myöskin heidän alansa politiikkaa kuuluu teidän salkuun Pyydän, että eh, herra Sefcovic on vastannut meidän eh, kysymyksiimme, jotka etukäteen hänelle olemme jakaneet, ja ne on kaikilla kielillä nyt sitten käännettynä teille jaettu. Kästä kiitokset. kiitokset. Nyt sitten, eh, ennen kuin komissaari ehdokkaalle annan, annan puheenvuoron, haluan käyttää tilasta hyväkseni mainitakseni muutaman seikan. Tätä keskustelua käydään pingisperiaatteella, Eli että kysymys esitetään ja vastaus kuullaan saman tien. Ensimmäisellä kierroksella koordinaattorit, joilla on viisi, viisi, viisi minuuttia kyselyaikaa, ja sitten toisella kierroksella jokaisella kysyjällä on kolme minuuttia aikaa, ja kello raksuttaa. Muist, muistuttakaa, että aika mitataan aika tiukalla kädellä, ja, ja sitten puheenvuoro kes, kes, keskeytetään, jos puhu, puheajassa ei pysytä, mikä koskee myöskin sitten komissaariehdokasta. Muussa tapauksessa e, emme saa tätä ajoissa valmiiksi. Kuten sanottu, ensimmäisessä, ensimmäisessä jaksossa e, e, koordinaattorit puhuvat viisi minuuttia ja siinä voi olla sitten kahden minuutin kysymys ja komissaari tarjous voi sitten siihen vastata enintään kolmen minuutin pituisella vastauksella. Muistakaa, että miten pitemmin kestää kysymyksenne, sitä lyhyemmän ajan on myöskin vastaus. Eli lyhyestä virsi kaunis, jos koskaan. Jos muu ei kukaan vastusta, niin myönnän lisäky- lisäkysymyksen eh, mutta ei missään tapauksessa sitten ei uutta teemaa eikä mitään sektoria saa sitä alkaa käsitellä siinä, vaan sen pitäisi olla sitä samaa asiaa, mistä ensimmäisessäkin kysymyksessä oli puhe. Tämä koskee koordinaattoreita. Sitten toisella kierroksella on muilla jäsen edustajilla kolme minuuttia kysymysaikaa. Muistakaa, että mitä, mitä lyhyemmäksi jää kysymys, sitä pidemmän ajan komissaariehdokas voi vastata. Lisäkysymys salitaan vain, jos tästä kolmen minuutin kyse, kyselyajasta on vähintään yksi, jäänyt, yksi minuutti jäänyt käyttämättä. Öö, öö, salissa on tulkkaus kaikille virallisille kielille. Kaikki jäsenet voivat esittää kysymyksensä omalla äidinkielellään komissaari ehdokkaalle, mutta muistakaa toki myöskin tulkkeja, älkääkä puhuko mitään pikavauhtia, niin että kaikki viesti sitten välittyy vaivatta. Kuulemistilaisuus välitetään myöskin parlamentin kotisivujen kautta, parlamentin nettisivujen kautta ja se voitte sitten EP Hearing 2014 sivulta seurata tämän, näiden kuulemistilaisuuksien etenemistä. Ja nyt sitten tämän kaikkien, kaikkien teknisen kommentoinnin jälkeen haluan luovuttaa puheenvuoron nyt sitten komissaariehdokas Sefcovicille enintään 15 minuutin ajaksi. Olkaa hyvä. Herra Sefcovic, olemme iloisia iloisia, että saamme nyt kuulla teidän suunnitelmanne, suunnitelmanne Euroopan liikkuvuuden varmistamiseksi eh, ilmaston, ilmaston, ilmastoa suojelevalla tavalla lähivuosikymmeninä. Olkaa hyvä, herra Sekovic. Mm, kiitos eh, puheenjohtaja, arvoisat, puhe, arvoisat edustajat, eh, hyvät naiset ja herrat. Herra puheenjohtaja, kun me tapasimme toisemme ensimmäisen kerran te kerroitte, miten tär- tärkeänä te pidätte kestävää liikennejärjestelmää Euroopassa ja tulitte ja sanoneeksi siinä sellaista tällaista Euroopan valtatiestä, joka on verhottu rautaan. Ja tämä kaikki meillä on yhteistä Totta kai me olemme kaikki tässä tämän rauta esiripun varjossa eläneet tämän rautaverhon takana. Kukaan ei oikein enää voi kuvitella, että Eurooppa jossain vaiheessa oli jakautunut kahteen. Tämä Eurooppa yhtenäistyminen siltä osin ja muurin purkaminen, esiripun laskeminen oli historiallinen hetki tämä tietenkin koki, koettiin erityisesti liikenteen saralla tämä jakauma konkreettisimmin. Siksi minun periaatteena niin on poistaa vieläkin er- olemassa olevat pienet äh, pullonkaulut ja äh, eroavaisuudet Euroopan liikennejärjestelmistä. Arvoisat äh, edustajat, minut on, minä on, olen ehdolla Euroopan parlamenttiin, itse asiassa minut tänne valittiinkin, ja olen siinä, olin siinä vaalikampanjan mittaan sitten tullut tavanneeksi koko joukon erilaisia ihmisiä, ja se, pohtineet sitten yhdessä, että mitä, mitä he pitävät tärkeimpänä Euroopan kehityksessä. Ja liikennehän, hyvin sujuvat liikenneyhteydet ja mutkaton matka nousivat siinä selkeästi tärkeimmän, tärkeimpänä esille. Nämä Euroopan laajuiset liikenneverkot ja erilaiset liikennekäytävät olivat erittäin tärkeällä tärkeässä roolissa ihmisten mielissä. Liikenne on Euroopan kehityksen ytimessä ja 21. vuosisata on aika, jolloin myöskin tällaiset turvalliset nykyaikaiset ja kaiken liikkuvuuden salivat liikennejärjestelmät ovat kaiken ytimessä kestävällä tavalla. Taloudellinen kasvu ja ja työpaikkojen luominen on, on Junckerin komission ykköstavoitteena. Ja uskon, että meidän yhteiset ponnistelumme tässä tämän yhteisen eurooppalaisen liikennejärjestelmän puitteissa edellyttävät tätä. Ja Äh, koska puheenjohtajaehdokas äh, Juncker on nyt päättänyt tämän 300 miljardin äh, investointipaketin päättänyt täytäntöön panna, niin sitä kautta sitten myöskin varmasti Euroopan infrastruktuurin nykyaikaistamiselle lohkea aimo siivu. Me tarvitsemme yhteistyötä, myös yhteistyötä investointipankin kanssa ja yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, niin että saamme sitten käytettäväksi käyntiin tämän prosessin, jossa elvytetään, nostetaan Euroopan kriisistä ja annetaan sille sitten tällä vuosisadalla se on sopiva infrastruktuuri, ja meidän pitää te- tehdä tämä tietysti selkeä visio mielessämme valmistella Eurooppaa paitsi siihen, mitä tarvitaan tänään, myöskin siihen, mitä 10, 20, 30 vuoden kuluttua tarvitaan. Sitä pitää myöskin tänä päivänä ajatella, mikä merkitsee sitä, että meidän pitää käyttää älykkäitä liikenne- ja kuljetusjärjestelmiä ja käyttää sitten sitten tällaista yhteensopivaa intermodaalista järjestelmää hyödyntää, jotka sitten itse nojautuvat uuteen digitaaliseen satelliittipohjaiseen navigointijärjestelmään näin sitten äh, haluamme tarjota vaihtoehdon kestävistä äh, äh, kuljetusvaihtoehdosta Euroopan elinkeinoelämällä. Et esimerkiksi liikenneyhteydet löytyvät vain yhdellä älypuhelimen näppäilyllä. 75 prosenttia kansalaisista ajaa, asuu kaupungeissa ja, ja joutuvat jatkuvasti sitten kiitellä menneitä käyttämään pyöräilevät, kävelevät käyvät, käyttävät bussia tai junaa tai mitä tahansa. Siksi tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja tähän. Sitä kautta Eurooppa saa kilpailukykyä takaisin, saa aika sellaisia kuuleja ja työpaikkojakin sitä kautta luoduksi sitten nuorille <clears throat> näille miljoonille, miljoonien liikennesektorilla työskentelevien jatkeeksi. Me tarvitsemme myöskin turvallisuutta ja liikenneturvaa parannetuksi. Miten sitten saamme tämän aikaiseksi? Mistä, mistä lähteä liikkeelle? Viittasin jo ten, te, verkkoihin, verkkoihin, ja jos minut valitaan, lupaan näitä projekteja tomerasti toteuttaa. Haluan työstää kaikkia käytäviä hankkeita ja avata kaikki olemassa olevat pullonkaulat enkä todellakaan sitten kaihda käyttää tätä käytä tai menetä periaatetta, jotta me haluamme jotta saamme nämä elävät verkot syntymään. Haluan alkaa työstää jo nyt tehtyjä lainsäädäntöaloitteita. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila esimerkiksi ovat yksi tärkeimmistä. Haluan vakuuttaa, että olen hyvin perillä näistä yhteiskunnallisista työmarkkinapoliittisista aroista kysymyksistä haluamme yhdessä työmarkkinaosapuolien puolien kanssa modernisoida äh, äh, äh, kuljetusteollisuutta. Emme kuitenkaan halua sinne rapauttaa sitten työntekijöiden elinoloja. Euroopan teollisuussektori ei olisi, kuljetussektori ei, ei olisi päässyt sille tilalle, siihen tilanteeseen, missä se on nyt, eli ajanut näitä matkustajien oikeuksia ainoana alueena Euroopassa, ja sitä kautta sitten päästiin eron viime hetken muutoksista ja aikataulumuutoksista yli puukkauksista tämän tällaisista, jotka aikoinaan ovat riesanen. Yhteinen Euroopan kuljetusalue sisältäköön kaikki kuljetusmuodot rautatiesektorin mukaan mukaan lukien esimerkiksi, että siinä rajat ylittävät ongelmat sitten saadaan poistetuksi näitä signalointijärjestelmän ja järjestelmää yhdenmukaistamalla. Meidän pitää rautatievirastoa kyetä käyttämään paremmin niin, että todella pääsemme eroon näistä 26 000 kansallista lakipykälästä, jotka sitten ovat todella yhteen toimivien rautatiejärjestelmien käytön esteenä Mehän olemme tarjota kustannustehokkaita, laadukkaita palveluja kansalaisille ja elinkeinoelämällä. Ja samalla sitten haluamme auttaa Euroopan äh, rautatiesektorin äh, valmistajia säilyttämään johtoaseman. Uskon suure, vankkumatta myöskin yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan. Ei, meillä varmaankaan ole varaa menettää viitä viitä miljardia euroa vuodessa sen vain siksi, että me kykenet sopimaan näistä yhteisistä ilma- ilmaliikennejärjestelyistä. Ja sitten taas liikenne siirtyy yhä enemmän tukkimaan maanteitä. Meidän pitää miettiä myöskin, mitä naapureissa tapahtuu lähi jossa, josta tulee voimakasta kilpailua esimerkiksi. Eli me kykenemme tekemään oikeanlaatuisia päätöksiä. Me pikkuhiljaa näemme, että kapasiteetti meiltä valuu käsistämme. Ja ilmailuteollisuutta pitää myöskin tähän valmentaa Cesarishan kautta tehdään merkittävää työtä ja tämän satelliittipotentiaalin kanssa yhteistyössä pystymme pitämään kyllä johtoasemamme tällä saralla. Kuten tiedätte, että Eurooppa on maailman suurin kauppaliittoutuma, mutta joskus tahdomme unohtaa, unohtaa, että 75 prosenttia meidän viennistä tuontituotteistamme kulkee meritse eniten kauppalaivoja on nimenomaan Euroopassa. Kolme eurooppalaista maa on planeetan suurimpien tuonti- ja vienti- rahtiliikennesatamien joukossa. Meidän pitää panostaa tälle sektorille voimakkaasti yhtä samalla tavalla ja katsoa, että se sitten täydellisesti integroituu sitten tähän intermodaaliseen yhteen toimimaan liikennejärjestelmään, infrastruktuuriaan nykyaikaistettava ja sitä on, se on kytkettävä näiden muiden käytävien kanssa – yhteen sopiviksi. Tämä rajaton liikenne on jos lopulta muudettava todellisuuksi kasvihuonekaasujen kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastonsuojelun nimissä meidän täytyy nopeasti tässä edetä IMON, IMEN ja ICAON ja muiden yhteistyöjärjestöjen kautta ja näiden mainittujen erityisesti, jotka ovat avainjärjestöjä yhteistyön välineitä meidän pitää myöskin käyn tässä yhteydessä kiinnittää sisävesiliikenteeseen lisää huomiota. Niin sieltä löytyy useimmiten äh, kaikki, kaikkein puhtaimmat ja tehokkaimmatkin kuljetusratkaisut. Äh, äh, on hyvin sirpaloitunutta kuitenkin, laivat ovat ikivanhoja. Ja esimerkiksi Tonavan liikennekapasiteetista on käytössä vain 15 prosenttia. Me voisimme helposti puhaltaa uutta henkeä tähän tähän tähän elinkeinolle ja edesauttaa myöskin sitten PK-sektoria parastamaan kilpailukykyään. Äh, äh, haluaisin sitten vielä lopuksi tietysti äh, palata maaliikenteeseen. 72 prosenttia matkustajista liikkuu maitse ja yli 70 prosenttia tavarasta liikkuu maanteita pitkin rekka, rekkakuormissa. Aiheuttaa tietysti suuria ongelmia. Meidän pitää maantieliikenteen liikennettä pyrkiä paljon paremman organisoimaan me voi sallia sitä, että yksi neljästä rekasta ajaa tyhjillään meidän maanteillämme ja, ja menettää prosentti BKTstä pelkistä ruukassa nököttämiseen. Meidän pitää, pitää infrastruktuuriamme hyvässä, hyvässä jamassa ja sitä kautta sitten edesauttaa elinkeinon elpymistä. Meidän täytyy kaikin kattavalla tavalla myöskin pyrkiä eh, sovittama, so, miettimään näitä yhteisesti sovittuja sääntöjä, kapotaasisääntöjä esimerkiksi, ää, melu, ää, hiilidioksidipäästöt ja muut pitää suitsia samalla, kun pyrimme sitten parantamaan liikenneturvallisuutta. Ja tässä ää, innostuneena odotan uuden teknologian läpilyöntiä tällä va- vaalikaudella. Uskon vakaasti, että edistys tällä sektorilla – mahdollistaa sen, että liikennekuolemat vähenevät 26 000 kuoleman tapausta vuodessa on aivan liian paljon, aivan sietämättömän suuri luku, varmasti teidänkin mielestänne. Turvallisuutta ei vaaranneta missään kuljetusmuodossa maanteillä eikä muuallakaan. Näin Eurooppa tulee jatkossakin säilymään Euroopan turvallisempana liikennealueena. Älykkäitä ajoneuvoja varmaan ilmestyy me pikkuhiljaa yhä enemmän. Ne käyttävät sitten vaihtoehtoista energiaakin. Ja tätä kautta sitten liikenneturvallisuutta saadaan parannetuksi, mutta tämän mm, tavoitteen saavuttamiseksi pitää myöskin sitten saada tämä sääntö, sääntelyverkosto paremmaksi <clears throat> mukaan lukien sitten avaruusteknologia. Olen erittäin tyytyväinen, että liikenneala ja avaruus yhdistetään uudelleen. Näin avaruus tuodaan lähemmäs kuluttajia. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tulevina vuosina meillä tulee olemaan tärkeää edistystä avaruus Euroopan suhteen. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on saada aikaan riittävää avaruusinfrastruktuuria, että voisimme taata Galileo- ja Copernicus-välineiden palvelut käyttäjille. Euroopan unioni tulee laukaisemaan avaruuteen yli 30 satelliittia tulevina viitenä vuotena tätä ajatellen. Eurooppa on teollisen kehityksen etulinjassa ja se pyrkii tukemaan innovaatioja ja kehitystä ja luomaan kasvua ja työpaikkoja hyvin korkean tason työpaikkoja. Meidän tulee kuitenkaan unohtaa, että avaruus palvelee ennen kaikkea eurooppalaisia kansalaisia. Käyttävätpä he sitten puhelimia, tekevätpä sitten maksuja tai katsovat säätiedotuksen tai käyttävätpä autojaan, he käyttävät avaruusinfrastruktuuria. 7 prosenttia eurooppalaista BKTstä riippuu sovelluksista, jotka toimivat globaalin satelliittijärjestelmän kautta. Luonnollisesti, kuten kaikki kunnianhimoiset hankkeet. Tämä on teknisesti erittäin monimuotoinen hanke. Ja ongelmilta ei vältytä. Galileo-satelliitin laukaisun ei pidä meitä lannesta. Päinvastoin minä olen valmis uskomaan, että tämä tilanne antaa meille tärkeitä oppeja ja me olemme valmiit jatkamaan uudelleen avaruushankkeitamme. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset herrat, hyvä puheenjohtaja, Liikenneala on ala, joka koskettaa kaikkia. Se on modernin yhteiskunnan selkäranka. Moderni logistiikka ja liikenneteollisuus on Euroopan kilpailukyvyn ja innovoinnin mallilapsi. Komission jäsenenä, jos minut valitaan, minä tulen tekemään yhteistyötä, jotta voisin tukemaan tätä tukea tätä maailmanlaajuista johtajuutta, jota me tarvitsemme tulevalla vuosisadalla, jotta voimme luoda työpaikkoja ja kasvuja ja suojella ympäristöä. Paljon kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kiitoksia, herra Shevchovic. Kiitos erityisesti siitä, että, että että tässä tulitte todistaneeksi kielitaitonne laajasti. Ja ja tämä johdanto omalla äidinkielelläni oli erityisesti tietenkin puheenjohtajan mieleen. No niin, sitten ensin koordinaattorit Wim van de Kamp aloittaa. Zeer. Commissaris, spreek nog. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission sen te ette puhu tietysti hollantia vielä, mutta varmasti me voimme tämän korjata. Toivotan teidät lämpimäksi tervetulleeksi Euroopan parlamentin EPP-ryhmän nimissä. Haluaisimme tehdä teidän kansanne reilulla kunnianhimoisella tavalla, koska uskomme, että ilman liikennettä kaikki pysyy paikallaan. Saatte sanoa samoin Euroopan talous. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin valkoinen kirja tiekartta kohti yhtenäistä Euroopassa liikennealuetta. Euroopan parlamentti on asettanut prioriteettinsa. Aiotteko hyväksyä kyseiset Prioriteetit vai aiotteko muuttaa painopisteitä? Mitä suunnitelmia teillä tässä on? Sitten toinen kysymykseni. Kun rahoitetaan Euroopan laajuisia liikenneverkkoja, puhutte jo tästä 300 miljardia, herra Junckerilta olisi tulossa. Kuinka paljon tästä summasta menee TEN-T-hankkeille? Haluaisimme kuulla hiukan lukuja, summia. Sitten vaikeampi kohta yhteistyö muiden komission jäsenten kanssa ja muiden pääosastojen kanssa. Me olemme panneet merkille, että liikenne komissaari. Varsin usein pannaan omalle ja Komentajana on vaikka ympäristöasiain tai äh, ympäristöasian komissaari tai kilpailukomissaari. Miten olette vastata tähän, koska liikenteenhän pitäisi tässä johtaa yhteiskunnassa tavallaan. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja, ehkä minulla on vielä muutama sekunti jäljellä, haluaisin kysyä ihmisistä, jotka ovat liikunnaltaan rajoittuneita. Olemme puhuneet isosta hankkeesta junista niillä, mutta minkälaisia suunnitelmia teillä on, eh, jotta Euroopan tasolla voitaisiin auttaa kyseisiä henkilöitä? Jätän nyt tämän tähän, en halunnut mennä liian nopeasti ja halusin kaiken tulevan aivan selväksi. Kiitoksia, että pitäydytte aikataulussa. Herra Sefkovic, olkaa hyvä. I'll work on my Dutch, I, I, I promise. Minä lupaan opiskella Hollantia. Näihin kysymyksiin liittyen, kun keskustelin kollegoideni kanssa äh, komissiossa siitä, kuinka me voisimme tiekartan tuleville viidelle vuodelle laatia, tulin sellaisen johtopäätökseen, että mitä nopeammin saan aikaan uuden version tästä valkoisesta kirjasta, sen parempi, sillä uskon, että edellisen vuoden oppi on se, että valkoinen kirja saatiin hiukan liian myöhään aikaan sellaisella hetkellä, kun edellinen lainsäädäntökausi oli lopussa ja sitten suunnitelmia tuli muuttaa luonnollisesti, joten minä aion nopeasti tämän valkoisen kirjan uudelleen laajintaan tarttua. Voin sanoa, että ohjelma on melko vaikuttava. Meillä on äh, 24, 24 40 hankkeesta, joka tässä valkoisessa kirjassa oli mukana jo työn alla. Ja luonnollisesti tästä asiasta keskustelemme koko komissaarikollegion kesken, kollegoiden kesken. Ja tämän jälkeen palaan puhumaan teille ja kutsun teidät mukaan tekemään yhteistyötä komission ja minun kanssa. Mitä tulee tähän 300 miljardiin, investointeja. Kaikki tiedätte, että 26 miljardia teen tehen on paljon rahaa, mutta se on kuitenkin pisara meressä. Me tarvitsemme paljon enemmän rahoitusta. Minä uskon vakaasti, että hyvät infrastruktuuriprojektit tulevaisuuden kehityksen eteen, modernien järjestelmien eteen ovat sellaisia, että löydämme hyvin mahdollisesti yksityisiä investoijia. Voimme aloittaa tällaisen julkisen yksityisen yhteistyön ja käyttää vipuvoimaa taloudellisen tuen kautta. Sitähän teidän ansiostanne Euroopan unioni on antanut tulevaan rahoituskehykseen. Luonnollisesti se, kuinka tämä suunnitellaan ja kuinka näitä rahamääriä suunnataan infrastruktuurin, tätä on vaikea sanoa heti, mutta voin sanoa, että yhtä houkuttelevia infrastruktuuriprojekteja kuin Tämä on vaikea kooltaan ja laadultaan löytää. Minä olen sitä mieltä vakuuttunut siitä, että yhteistyö on erittäin tärkeää varapuheenjohtajan kanssa ja odotan yhteistyötä kollegoideni kanssa. Tämä tulee olemaan sellainen ala, jolla me tulemme tekemään kollega Tissenin kanssa yhteistyötä. Hän tulee käsittelemään vapaan pääsyn kysymyksiä Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mä wünsche Ihnen im Namen meiner Kiitoksia puheenjohtaja ensinnäkin. SD-ryhmän nimissä haluan toivottaa teille menestystä tässä kuulemisessa sitten heti suoraan ensimmäiseen kysymykseeni. Se liittyy yhteiskunnallisiin oikeuksiin ja niiden suojelun. Tuotatko tarkastelemaan sosiaalisia kysymyksiä tärkeänä osana eurooppalaista liikennepolitiikkaa? Ja olisitteko samaa mieltä kanssani siitä, että sosiaalisten oikeuksien suojelua pitäisi harjoittaa paremmin kautta Euroopan alueen ja tuletteko varmistamaan, että näitä sääntöjä kunnolla täytäntöön pannaan käytännössä? Toinen kysymys, kestävä kaupunkiliikenne. Mielestäni on selvää, että suuret kaupungit ovat yhä suuremman paineen alla ja meidän täytyy tätä asiaa miettiä. Mitä olette mieltä tämänhetkisestä kaupunkien liikkuvuuspolitiikasta unionissa ja miten sitä voitaisiin mielestäni parantaa ja mitä aiotte sen suhteen tehdä. Esimerkiksi auton jako on tärkeää, kimppa-autot. Miten komissio tulee auttamaan siinä, että jäsenvaltiot eivät työstä vain tätä sähköautoasiaa, vaan myös lisäävät tehokkaampaa julkista liikennettä kolmantena satamapaketista palvelut ja rahoituspalvelujen avoimuus satamissa. Tämä liittyy läheisesti valtion tukiasiaan. Kuinka pitkälti tullaan sääntelemään valtion tukia satamien kohdalla ja kuinka paljon varmistatte, että pää, kilpailupääosasto ei heikennä koko operaatiota? Neljäs kysymys. Tällaiset jätti rekat. Ja vielä lopuksi, miten käsitellä tätä asiaa sitten vielä rautateistä. Mihin uusi komissio aikoo ryhtyä, jotta saadaan sellainen paketti, että nousevien kustannusten hinta voidaan ratkaista tai kustannusten hinta ratkeaa? Lots of very, very important questions pyrin vastaamaan tiiviisti, kun tässä oli monia tärkeitä kysymyksiä. Aivan aluksi, mitä tulee sosiaalisiin oikeuksiin, minä olen sitä mieltä, että uutena komission jäsenenä minulla tulisi olla yksi sääntö, kun valmistelemme lainsäädäntöä ja kun me teemme vaikutusten arviointeja lainsäädännöstä. Meillä pitäisi olla mielestäni yksi tärkeä kysymys mielessämme. Kuinka tämä tulee vaikuttamaan työllisyyteen Euroopassa? Tulemmeko me luomaan työpaikkoja vai tulemmeko me luomaan ongelmia ihmisille? työmarkkinoilla. Voin vakuuttaa, että minulle tämä tulee olemaan hyvin tärkeä perusperiaate liikennealalla. Suoraan sanottuna olen sitä mieltä, että viime vuosina olisimme voineet toimia paremmin sosiaalisen vuoropuhelun alalla. Tiedän, että se tapahtuu ja tiedän myöskin, että sitä tapahtuu teknisellä tasolla enimmäkseen. Välillä tarve luoda luottamusta on olemassa. Meidän pitäisi ajaa vuoropuhelua pidemmälle. Yhteistyö sosiaalisten toimijoiden välillä on erittäin tärkeää. Ja tässä voin viitata näihin satamakysymyksiin. Tämä on yksi erityisala, jolla mielestäni meidän tulee alkaa rakentaa luottamusta. Meillä on hyvin vaikeita jaksoja tällä alalla ollut menneisyydessä. Meillä on kolmas aloite nyt työn alla. Olen valmis tekemään teidän kanssanne töitä ja myöskin työmarkkinaosapuolten kanssa töitä, jotta näkisimme, kuinka pääsemme eteenpäin. Nämä satamat ovat todellakin portteja Eurooppaan ja meidän täytyy löytää mahdollisuuksia liittää ne Euroopan kattaviin verkostoihin. Kaikki satamat, eivät vain nämä kolme, joihin viittasin, kaikki ne liittyvät Euroopan laajuisiin verkostoihin ja voivat tukea eurooppalaista infrastruktuuria. Erittäin tärkeä seikka liittyen urbaaniin liikkuvuuteen. Suurin osa eurooppalaista asuu kaupungeissa ja suurin osa kaup- autoonnettomuuksista sattuu kaupungeissa. Suurin osa hiilidioksidipäästöistä aiheutuu kaupungeissa. Mielestäni olisi loogista, että meillä olisi hyvin vahvaa eurooppalaista politiikkaa kaupunkeja ajatellen, mutta valitettavasti kaikki jäsenmaat eivät jaa tätä kantaa. Meillä on tässä toissijaisuusperiaatteeseen liittyvä kysymys. Meidän täytyy neuvotella jäsenmaiden kanssa ja voin kertoa teille, että jos katson kaupunginjohtajiin, he näkevät ongelman toisin. He haluaisivat nähdä eurooppalaista lähestymistapaa, kehitystä, äm, urbaania liikkuvuutta, Siveta foorumin, muita foorumeita, joilla voitaisiin jakaa parhaita käytänteitä. Tämä on todellakin kansalaisille tärkeä asia ja myöskin ympäristöhajatellen tärkeä asia. Kiitoksia. Seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Edustat siellä siis. Kiitos tästä äh, johdannosta ja ECRS jäämme odottamaan kiinnostuneena yhteistyötä kanssanne. Aivan aluksi haluaisin teiltä, että kun tässä me jatkuvasti kannamme huolta, huolta siitä, että tämä Connecting Europe-fasiliteetin täytäntöönpano, se yhteisrahoitushan kynnys on 85 prosentissa, Äh, säännössä sanotaan, että, että jollei 20 16, 2016 vuoden jälkeen ole saatu mitään alkua pidemmälle aikaiseksi, sitten äh, joudutaan sitten rahoja ohjaamaan muualle. On sitten tietenkin että monien verkostojen osalta niin, että yhdessä jäsenmaassa on melkein kaikki valmista, toisessa ei melkein mitään. Eh, eh, mitä, mitä te pystytte sitten eh, komissaarina painostamaan sitten näitä, näitä käytävähankkeita edesauttamaan, niin että ne sitten etenevät yhtä, yhtä jalkaa. Sitten nämä ylilennot pakotellistassa Venäjän kanssa, tämä Venäjä on uhannut, että, että välttämättä Venäjän ja Siperian ilmatilaa ei ole mahdollista jatkossa käyttää tietenkin näistä ylilennoista Venäjä rikastuu pitkän pennin, ja tällainen kielto olisi Chicagon sopimuksen vastaista. Oletteko sitä mieltä, että jonkinlaisia vastatoimia pitäisi sitten ottaa käyttöön, jotta Venäjä sitten viime kädessä ehkä näistä hankkeista mm, pidättäytyisi. Thank you very much, Mr. Zille, for, for both uh, questions. Kiitoksia molemmista kysymyksistä. Kun puhutaan käytävistä ja niiden rakentamisesta, sanoisin, että se on sitä ongelma, joka tulee esille usein erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa vastaanottokapasiteetti. Tässä yhteydessä olette oikeassa. 2016 olisi todella ratkaiseva vuosi ja meidän täytyy myös voida osoittaa, että olemme todellakin vakavissamme tässä. Olemme tosissamme jos todellakaan ette pidä kiinni lupauksistanne, jos ette äh, pidä kiinni aikataulusta, niin sitten muut tarvitsevat paremmin tätä rahaa. Ei meillä ole varaa siihen, että ollaan sellaisessa tilanteessa, niin kuin nyt ollaan monissakin jäsenvaltioissa, että ollaan jo seuraavalla kaudella rahoitusohjelmaa ja vastaanottokyky näissä maissa on todella heikoissa kantimissa, joten voin sanoa teille, että olen todella pikkutarkka, mitä tulee täytäntöönpanoon, ja kun toteutetaan tätä käytä sitä rahaa tai menetä rahat. Haluaisin myös olla reilu jäsenvaltioille. Tiedän, että joskus on varsin hankalaa täytäntöönpanna kaikkia näitä hankkeita käytännössä, joten olen valmis käymään läpi kaikki projektit, kaikki luettelot pöydällä ja antaa heille tällainen reilu varoitus. Katsokaa, tässä nyt on ongelma. Jos ette nyt ripöitä toimintaa, me saatte menettää rahat, koska minä en ole minä valvon ei vain käytävää myös näitä kaikkea ja me tarvitsemme kipeästi näitä rahoja, pitää käyttää hyvin kyseiset vaarat, joten olen todella tosissani tämän asian suhteen ja uskon, että teidän tuellanne voimme saada aikaan tuloksia. Sitten Siperian ylilennot. Meidän suhteemme Venäjän ovat nyt todella monimutkaisella pohjalla, ei vain poliittisesti, vaan erityisesti liikennekysymyksissä, mutta keskittyisin Siberian ylilentoihin koska tätä asiaa me olemme käsitelleet jo monia monia vuosia ja paljon lupauksia olemme saaneet. Viimeinen lupaus, joka Venäjän puolelta tuli, oli, että ennen kuin liityimme VTO, ennen kuin liittyvät VTO, poistamme nämä maksut, emmekä kanna näitä maksuja enää. Tähän päivään asti Euroopan lentoyhtiöt maksavat yli 300 miljoonaa euroa vuodessa ja täm, nämä vielä käytetään tukena Venäjän lentokalustolle, kas lentävät samoja reittejä kuin eurooppalaiset lentoyhtiöt. Ei tämä ole oikein, minusta tämä ei ole korrektia, joten mitä me nyt voimme tehdä, niin toivottavasti voimme nähdä jonkinlaisen normalisaation tapahtuvan suhteissa Venäjän puolelta EUn suhteen ja tulen tekemään kovasti työtä, työtä tämän asian parissa ja puolesta ja uskon, että voimme vakuuttaa myös jäsenvaltiomme siitä, että on paljon parempi, jos me eurooppalaisina voimme yhdellä äänellä puhua, että on yksi kanta, tästä, tämän ohjelman suhteen ja pyrimme saamaan aikaan sopimuksen näistä ylilennoista, koska ö, maksut, joita meiltä kannetaan, ovat, rikkovat kansainvälisiä säädöksiä ja hyväksyttyjä sopimuksia. Kiitoksia Meissner. Ki- kiitoksia meidänkin liberaaliryhmän puolesta. Lämpimästi tervetuloa. Haluaisin keskittyä, kuten tekin, tähän eurooppalaiseen yhteiseen liikennealueeseen, jota me kaikki havittelemme. Minä haluaisin nimenomaan vesiliikenteeseen keskittyä. Totesitte, että ilahdutitte minua puhumalla lämpimästi sisävisen liikenteestä ja sen kehittämisestä. Samoin rautatie ja ja maantieliikennettä kehitetään, mutta aika vähän kuitenkin sitä vesi, sisävesiliikenteestä Äh, puhutaan niin sitä hyväksi käytetään. Äh, äh, Totesitte, että, että vain muutaman kymmenen prosenttia käytettävissä olevasta kapasiteetista käytetään hyväksi. Eikö, tämähän ei ole tietenkään helppoa pitää, pitää väyliä, muita rakenteita esimerkiksi Alasaksissa tehdä ja saada nämä liikennemuodot yhteiseksi Tässähän on paljon, paljon vaikeuksia täytäntöönpanossa. Esimerkiksi Tonavan varrella on kans, kansalaisten vastarintaa esiintynyt ja siellä matkailijoiden ja elinkeinoelämän mun, muiden elinkeinoharjoittajien intressit törmäävät yhteen. Esimerkiksi Saksan ja Tsekin tasavallan välinen yhteistyö on ollut tällä saralla, tämän, tämän joen varrella erityisen vaikeaa. Millä tavalla jäsenmaita voitaisiin lähentää tässä asiassa? Thank you very much, Madam Meissner, for... Kiitoksia äh, Meissner kysymyksistä. Olette ihan oikeassa siinä, että äh, valitettavasti äh, sisävesiväylät ja, ja sisävesiliikenne on jäänyt vähän lapsipuolen asemaan ennen menneen aikoina, ehkä nimenomaan siitä syystä, että, että äh, alukset olivat äh, ikivanhoja ja sisävesiväyliä ei ollut äh, ylläpidetty asianmukaisesti ja koko alan hyvin sirpaloitunutta. Hyvin pienet pienyrittäjät sitä pyörittävät, ihan mikroyrittäjätkin yhden miehen proomuyrittäjät sitä pyörittävät. Siinä on hyvin hankala keskittää investointeja ja, ja saada tätä äh, elinkeinoa äh, kasvamaan mitenkään kannattavaan, kannattaviin mittasuhteisiin. Siksi olikin ilahduttavaa huomata, miten paljon työtä ja tässä vaiheessa on tehty tämän hyvin lupavan elinkeinon elvyttämiseksi. Tämähän on hyvin ekologista, ympäristöystävällistä jos ajatellaan, kuinka monta rekkaa esimerkiksi yhdelle lautalle mahtuu, sitten nämä kaikki päästöt verrattuna muihin kuljetusmuotoihin. Ja samoin sitten isojen satamien läheisyys ja näin poispäin. Ja kaikki tämä yhteensummattuna antaa paljon potentiaalia lopputulokseksi. Teidän tukena ja apuna tässä asiassa on, on todella tarpeen tätä Najeres-ohjelmaa todellakin hyödyntää tämän alan elvyttämiseksi ja kehittämiseksi ja saada näitä mikroyrityksiä sitten uusimaan aluskantaansa ja hyödyntämään uusta alussuunnittelua, jotka ovat ympäristöystävällisempiä ja ilmastoystävällisempiä ja jotka muutenkin voivat sitten täyttää nykyisen laivaliikenteen navigoinnin vaatimukset – sen lisäksi meidän pitää tietenkin äh, tehdä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa kiinteästi, äh, että näiden äh, vesiväylät säilyvät navigoitavissa. Ratislavahan on Tonavan rannalla ja minä tiedän, rannalla. Ja minähän tiedän oikein hyvin, minkälaista paranperinää sitten siellä on naapurien kanssa ollut. Tässä tarvitaan yleiseurooppalaista lähestymistä, jos missään ja, ja äh, muistaen, äh, miten äh, Tonavan purjehdittavuus oli tärkeä Tonavan strategian maille, ja sieltä avautuivat uudet mahdollisuudet, paljastuivat uudet vaikutusmahdollisuudeksi. Sieltä löytyi kokonaan uusia matkailukohteita, uusia kiinnostavia kaupunkeja pitkin jokin vartta. Tässä yhteydessä sitten pitäisi pyrkiä hälventämään asukkaiden huoleen huoli ottamalla heidät mukaan kiinteästi suunnitteluun ja, ja ikään kuin saada heidät oivaltamaan, miten paljon tällä, tällä tämän elinkeinon elvyttämisellä saadaan aikaiseksi, miten se voi ilahduttaa kaikkia. Olen ihan vakuuttunut siitä, että näitä tällä tiellä kannattaa edetä. Kiitoksia Maria, Kyllönen, Maria Kyllönen seuraavaksi. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Sefkovic. Terveisiä GUE NGL-ryhmästä. Minulla on kolme kysymystä. Ensin työoloista. Kun kiristävä kilpailu haastaa eurooppalaisten asiantuntijoiden asemat kansallisen liikentemoksen, tuntuu siltä, että työpaikat todennäköisesti vähenevät liikenteen alalla ja ikävä kyllä tätä voitaisiin pitää uhkana kestävälle liikkuvuudelle. Miten te ta- takaatte sen, että EU ei nopeuta eurooppalaisen tietotaidon koulutuksen aliarvostusta tai sitä, missä määrin on saatavilla pätevää, motivoitua henkilö, henkilöstä tekemään työtä liikennesektorilla. Tietysti ilmailun alalla niin sanottu halpalentoyhtiöt pelaavat peliään tavallaan turvallisuudella laskien hintoja ja palkkoja. Onko Euroopan komissio valmis tukemaan ja parantamaan turvallisia työoloja ja estämään sosiaalista polkumyyntiä. Sitten komission ohjelma kasvulle ja työpaikoille ja investoinneille ja päästötavoitteille. Eurooppa todellakin tarvitsee sitä, että edistetään kasvua. Meidän pitäisi muistaa, että liikentepolitiikan kautta politiikan kautta voimme todellakin tukea tai estää Euroopan kilpailukykyä, samoin parantaa kansalaisten hyvinvointia. Digitalisaatio, joka on lyhyessä ajassa kattanut kaikki yhteiskunnan eri alueet, on tällä hetkellä tärkeä tekijä ihmisten ja yritysten arkipäivässä ja se näkyy myös likuvuudestisessa ratkaisussa. Kuitenkin digitalisaatio on vieläkin vasta, vasta liikenteen alkuvaiheissaan, mutta potentiaali, joka tästä syntyy, tämä tulee huomattavasti lisääntymään, näin lasketaan. Ikävä kyllä, Aasiassa päätöksentekijät ja Amerikassa myös, samoin itse liikennesektori, tuntuu olevan tietoisempi digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista. Luotan, että me pystymme tähän. Saamme Euroopan johtoasemaan sekä merellä, ilmassa että maan päällä. Voimme parantaa kaikkia liikuntayhteyksiä ilman minkäänlaista sosiaalista dumppausta. Miten tulette kannustamaan liikennesektorilta käyttäisiin paremmin digitalisaatiota hyväksi ja miten voisimme tulla edelläkävijäksi, kun luodaan edistynyttä, asiakkaisen suuntautunutta, kestävää, yhteen toimivaa liikennejärjestelmää. Herra komissaari, muistakaa, että pysytte ajassa, annetussa ajassa, koska kysymys oli pitkällä läntä Very much, Mr. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä arvoisan parlamentin jäsenen kannan jaan. Sillä on totta, että jos tarkastelemme kuljettajia kymmenen vuoden päästä, meillä olisi 30 prosenttia työvoimasta rautateillä jäämässä eläkkeelle ja me saatamme menettää erittäin kallisarvoista tietotaitoa. Meillä on 300 filippiini merimiestä eurooppalaisilla laivoilla töissä, sillä me emme pysty motivoimaan ihmisiä ryhtymään näihin töihin ja lähtemään työhön kuljetusalalle. Uskoakseni ensimmäinen asia, jota me tarvitsemme, on se, että muutamme näkökulmaamme tähän teollisuuteen. Meidän täytyy selittää ihmisille ja esittää heille välineet teollisuuden uudistamiseksi. Teollisuudessa voidaan todellakin tehdä korkean teknologian töitä. Siellä rakennetaan tulevaisuutta ja meidän täytyy luonnollisesti tuoda esiin eri sidosryhmien kanssa keskusteluissa eri tasolla se, että modernisointi on tärkeää. Tämä on usein hyvin tärkeää ähm, työmarkkinoiden, kilpailukyvyn kannalta, palkkojen ja alan houkuttelevuuden kannalta. Nuoret eurooppalaiset, heidän tulisi korvata nyt eläkkeelle jäämässä olevat ihmiset, jotka 10 tai 15 vuoden sisällä ovat jäämässä eläkkeelle. Äh, digitalisoitumiseen liittyen minä olen erittäin optimistinen. Näemme, että kehitys on erittäin nopeaa ja erityisesti mielestäni linkit avaruusteknologiaan ovat hyvin suureksi avuksi. Kiitos. Kaari Madeli. Kaari Madeli seuraavaksi. Merci, monsieur le président, mes chers collègues, avant d'entamer... Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin menen kysymykseen, niin on totta, että minun täytyy osoittaa, että olen pettynyt komission kokoonpanosta nyt siellä on vain yhdeksän naiskomissaarehdokasta täällä parlamentissa, on aina puolettu tasa-arvoa, mutta ettehän te tälle yhtään mitään voi, arvoisa komissioehdokas, ja toivotan teille tervetuloa vihreidenkin puolesta. Sitten kysymykseni ranskaksi, koska tehän puhutaan ranskaa erittäin hyvin. Tämä on varsin tärkeä kysymys, COP21 pidetään vuoden lopussa. Ensi vuonna 2015 pidetään Pariisissa COP-kokous, siis ihan huomenna. Huippukokous on ratkaisevan tärkeä meille vihreille. Liikenne alana näkyy vielä varsin vähän kuitenkin ilmastopolitiikassa, jota meidän pitää toteuttaa, jotta voimme vastata tähän kiireelliseen ympäristökysymykseen. Mitä te juuri aiotte tehdä, jotta saadaan selkeät suuntaviivat eh, liikenteelle ilmaston suhteen? Komissio on ilmoittanut monista hankkeista, joita me pidämme turhina. Ensinnäkin Torinin, tur, torinon yhteys, Lyon tur, torinon yhteys ja niin edelleen. Nämä hankkeet, pidämme näitä turhina, liian kalliina, koska ne, ovat, ne on aliarvostettuja budjetteja, jos me puhumme 13 miljardista eurosta, äh, kun tällä hetkellä olisi tahtoa käyttää näitä voimavaroja, että voitaisiin parata eurooppalaisten verkosten yhteinen sopivuutta, toimittavuutta. Tehän sanoitte, että tämä vaikuttaa todellakin ihmisten arkipäivään. Ja sitten sitten vielä konkreettinen esimerkki Ranskassa. kahdeksan miljoonaa eurooppalaista ei voi nauttia julkista liikenteestä. Tämä näkyy sitten siinä, tai, tai tällainen leviää Euroopassa muuallekin. Minkä takia komissio eikä neuvosto, tai neuvosto halua keskittää nämä rahat tällaisiin turhin hankkeisiin. Siis ihan yksinkertainen kysymys minulta, komissaari. Miten komissio aikoo rahoittaa tällaisia turhia hankkeita, niin kuin Lion Torino-yhteys tai muita ilman, että tuntee varsinaisia kustannuksia, budjettitilannetta, äh, taloudellista kannattavuutta näissä hankkeissa. ennen kaikkea ei tunne, mikä vaikutus näistä syntyy ympäristölle. Sitten toinen kysymykseni, miten komissio voi ot- ottaa vastuulleen sen, että ei, kun, kun tätä 3 prosentin 3 prosentin pyrkimystä budjeteissa ja sitten kuitenkin tästä syntyy lisäpaineita tästä rahoitusvaatimuksesta jäsenvaltioille Paljon kiitoksia edustaja Deli tästä hyvin lämpimästä tervetulo toivotuksesta. Jos sallitte, vastaan kuitenkin englanniksi, sillä sanasto, joka tätä uutta alaa koskettaa, on ranskaksi minulla yhä hiukan ravattu, rajallinen, mutta tulen kyllä kehittämään sitä näillä tärkeillä aloilla. Olette täysin oikeassa siinä, että ensi vuoden Pariisin huippukokous tulee olemaan erittäin tärkeä. Sillä olen sitä mieltä, että vaikka Eurooppa aina voi tehdä enemmän ja kuinka kunnianhimoisia sitten olemmekin olleet, meidän pitäisi aina tehdä enemmän. Nyt meidän pitäisi pystyä globaalien kumppaneidemme edessä toimimaan vakuuttavasti ja vakuuttamaan heidät siitä, että heidän pitäisi yhdessä tehdä töitä planeetan eteen. Kollegani Potosjök aina sanoo, että planeetta kyllä selviää, mutta selviämmekö me ihmiset? Tämän vuoksi olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja hyvin Selville siitä, että globaalia yhteisymmärrystä pitää saada aikaan Pariisissa ensi vuonna minua rohkaisi, täytyy sanoa se, kun näin New Yorkin kokouksessa viime päivinä ihmisten ilmaiseman poliittista sitoumusta näiden päämäärien eteen ja toivon, että tämä muuntuu toimiksi ja tuottaa hedelmää pareisessa, jos tämä asia tulee ympäristöagendamme mukaan se on hyvin selkeästi tässä esitelty. Tässä näette kaikki ympäristöagendan 2020-2030 päämäärät ja tietyllä tavalla me olemme olleet jollakin aloilla menestyksekkäämpiä kuin toisilla liikennealalla uskoakseni. Paras tulos, jota olemme saaneet aikaan, on saatu aikaan säätelyn kautta, motivoinnin ja teollisuuden kannustamisen kautta, jotta se olisi tehokkaampaa, että se leikkaisi hiilidioksidipäätöstöjä ja että se todellakin rakentaisi mahdollisuuksia tulevaisuuden eteen. Kaikki nämä sitovat päämäärät ovat varmasti tehokkaita, mutta silti meidän pitäisi painostaa teollisuutta yhä leikkaamaan hiilidioksidipäästöjään. Pahoittelen, tässä oli vielä kaksi kysymystä, mutta aika loppuu. Kiitoksia, Peter Lundgren, seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitos eh, herra Sefkovic, että olette tulleet tänne vastaamaan kysymyksiimme. Muutama ajatelma ensin tästä teidän CV-stänne. Aika vaikuttavaa, täytyy sanoa. Aika, toi, yhtään, toisaalta aika pelottava. Eh, näyt näkyy, että olette sen päivääkään rehellistä ruumiillista työtä ja nyt täällä huippuroolissa tulette kuitenkin vaikuttamaan koko joukkoon tavallisia työläisiä ja heidän heidän, heidän elämänsä, kun teillä ei ole mitään käytännön kokemusta. Täytyy parlamentin edustajana todeta, että on lähes mahdotonta selittää valitsijoilleni liikenteen ja kuljetussektorilla, että te olisitte sopiva tarjokas tällä tähän vakanssille, kun ette ole päivääkään tehneet alan hommia. Ja teillä on, ei ole tällaisia käytännön taitoja eikä tietoja ollenkaan alalta. Ja tietysti äh, akateemisessa maailmassa teillä on huippupolitiikko, jolla on päätä huimava palkka äh, tavalliseen työläiseen verrattuna. Tavallinen palkollinen saa venyttää penniä saadakseen sen rahat riittämään kaikkiin mahdolliseen toisin kuin esimerkiksi teidän. Nyt sitten kysymys teille. Sosiaalinen polkumyynti on erittäin tavallista niin juuri kuljetussektorilla. Näyttää murskaavan kaikki vakavasti otettavat liikenteen harjoittajat Esimerkiksi meillä kuormaton liikenteessä on sellainen tilanne, että, että, että, että mm, mm, Euroopassa tulevat siis rekkayrittäjät tulevat kolmanneksen halvemmalla kuin meidän. Niin esimerkiksi meillä 65 kuljetusfirmaa on jo mennyt konkurssiin yksinomaan viime vuoden aikana. Täällä on sitten johdettu, johtanut siihen, että alipalkattua ty- työvoimaa sitten näissä näiden rekkojen nubeissa istuu. Nyt haluan tietää, että että saisitte jonkinlaisen käsityksen tästä kilpailun vääristymisestä kuljetussektorilla, jossa sitten tällaista polka, polka, polkumyyntiä käytetään surutta kilpailuetun edun varmistamiseksi. Kiitoksia, herra komissaari. Olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Much for your kind... Kiitoksia tästä kysymyksestä ja lämpimistä sanoista, ne, mitä tulee tähän ansioluetteloon, niin voin vakuuttaa teille, että tiedän, mitä ta- äh, ruuminen työ tarkoittaa, koska kasvoin vielä niinä aikoina aikuiseksi, kun joka kesä oli pakko mennä tehtaaseen töihin jos opiskeli yliopistossa. Siis kaikki opiskelijat sinne joutuivat ja minun täytyy tehdä ihan samoin kuin opiskelin Venäjällä ja tästä kokemusta voin joskus teille kertoakin kahden kesken. Joten tiedän kyllä kuinka pal- kovaa työ voi olla ja tiedän minkälainen paine näillä ihmisillä on. Ja tiedän, että erityisesti tieliikenteessä sosiaalinen polkumyynti on todella se asia, johon meidän pitää tarttua. Tämän takia, mitä ehdotin johdannossanikin, ja mielelläni toista se tässäkin yhteydessä, nimittäin Olisin todella iloinen, jos voisin yhdessä teidän kanssanne käymään syvällisesti äh, tai pohtimaan sitä, mitä me voimme yksinkertaista, mitä voimme selkeyttää säännöissä, joita sovelletaan liikenteen alalla, koska mitä yksinkertaisemmat säännöt, sen parempi täytäntöönpano. Silloin myös kansallisten viranomaisten pitää meitä kyllä tässä auttaa, koska nämä ovat juuri niitä viranomaisia, jotka ovat tavallaan lainvalvoina, joten meidän pitää tehdä yhdessä työtä yksinkertaisten, selkeiden reilujen sääntöjen puolesta ja sitten tietysti kansallisten viranomaisten tehtäväksi jää täytäntöönpanna niitä. Mitä tulee tähän isoon ongelmaan tieliikenteessä? Olisin valmis yhdessä teidän kanssanne ehdottamaan työmarkkinaosapuolelle sellaista, että parannettaisiin sosiaalisen vuoropuhelun laatua ja katsottaisiin, josko vaikka emme tarvitsisi sosiaalista ydinsäännöstöä liikkuvalle liikennetyöväestölle, koska se on se varmasti paras vaihtoehto sekä työntekijöille, työnantajille, jäsenvaltioille, EU-toimielimille. Silloin kaikki pyrkivät saamaan aikaan yksinkertaiset säännöt, jotka on helposti täytäntöön pantavissa ja silloin ehkä saadaan tällaista sosiaalista vakautta tämän alan työoloihin. Kommen jetzt zur zweiten Runde. Kiitoksia. Nyt sitten äh, kakkoskierroksella kolme minuuttia eh, kysymykseen ja vastaukseen, eli eh, johdat, johdantelu, johdattelu kysymykseen minuutin verran ja pari minuuttia eh, vastausaikaa. Ja lähdetään liikkeelle herra Dite Lepach Kohista. Totesin, täällä on täällä takananne. Olen toistaiseksi pystynytkin seisomaan sanomanne takana. 25 000 liikenneonnettomuutta on johtanut kuolemaan maanteillämme viime aikoina, viime vuonna. 2010 valkoisessa äh, kirjassa äh, äh, annettiin tavoite sen kuolemien liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi ja ylipäätänsä parantamiseksi 2011 ja 2020 vuosien aikana puolittaa nämä uhriluvut. Tämä on, tämä on lähellä sydäntäni ja haluaisin tietää, mitä seuraavaksi aiotte sitten tehdä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä kysymys sanoisin sadolle tuhansille eurooppalaisille, sillä kuten sanoitte, meillä ei ole vain 26 000 kuolinuhria vuosittain teillämme, mutta myöskin 150 000 vakavasti loukkaantunutta eh, viime vuonna teillämme. Ja vaikka sanon, että Eurooppaan maailman turvallisin liikennealue. Nämä luvut ovat niin korkeita, että tätä ei voida hyväksyä. Jos katselemme lukuja vuodelta 2014, voisin sanoa, että hyvin selkeästi meillä on ollut kehityskulkuna laskea auto-onnettomuuksien uhrien määrää viime vuodessa. Sitä on 18 prosentilla laskettu ja tänä vuonna mahdollisesti tämä luku saattaa kuitenkin hiukan nousta. Luonnollisesti emme tiedä, onko kyseessä se, että talvi oli pitkä tai äh, analyysi ei ole vielä valmis. Me tulemme tämän analyysin tekemään ja palaamaan asiaan, mutta mielestäni vielä häiritsevämpää on se, että meidän on vaikea saada hedelmää näiltä kaukaisemmilta oksilta. Meidän täytyy katsoa kauemmas. Meidän täytyy toimeenpanna direktiiviä ja meidän täytyy tarttua niihin kuljettajiin, jotka käyttyvät käyttäytyvät huolimattomasti ja varomattomasti ajavat ulkomailla. Nyt meillä on mahdollisuus puuttua heihin ja tämä tuottaa suurta edistystä. Minä voisin tätä analysoida ja sen jälkeen mahdollisesti ehdottaa tavoitetta, jonka kautta voimme vakavia onnettomuuksia teillä laskea. Tämä olisi erittäin tärkeää. Ja luonnollisesti paljon myönteisiä asioita voidaan tehdä urbaanialueilla. Ja monia uusia lähestymistapoja, kuten e-call-järjestelmiä, voidaan ottaa käyttöön. ja voivat auttaa ihmisiä, kun onnettomuus tapahtuu. David Barrias oli. Grazie. Eh, grazie Presidente. Volevo chiedere al... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä komissaari ehdokkaalta viimeisestä kokouksesta, joka pidettiin liikennekoordinaattoreiden ja esittelijöiden kesken koskien neljättä rautatiepakettia. Ja silloin tehtiin päätös antaa parlamentille valtuutus neuvotella rinnakkain teknisestä pilarista, mutta myös tästä poliittisesta pilarista tässä paketissa. Oletteko te sitä mieltä, että tämä on mahdollista ja uskotteko te, että Euroopan parlamentin helmikuussa hyväksymä kanta on pohja neuvotteluille, mitä tulee tuleviin kolmikantaneuvotteluihin. Sitten toinen kysymykseni Voitteko vahvistaa, että komissio aikoo ensi vuonna hyväksyä EAS, EASA äh, asetuksen uudistamisen ja miten aiotte edetä tämänhetkisissä neuvotteluissa koskien SAS plus kahta? Thank you very much, uh, Mr. Sassoli, for, uh, for both. Paljon kiitoksia molemmista kysymyksistä. Edustaja Sassoli, nämä ovat asioita, jotka ovat tällä hetkellä työn alla lainsäädännössä ja luonnollisesti pyrimme saamaan tukenne. Niin tämä on ensimmäinen asia, johon minä tulen tarttumaan, sillä tässä meillä todellakin on kiire. Ja uskon, että voin tässä käyttää tällaista avaruuteen liittyvää tähtikuviovertausta vertausta me olemme tehneet ensimmäisen rautatiepaketin parissa Italian johdolla aikoinaan erittäin kovasti töitä. Meillä oli liikennealan ministerit mukana. Me tulemme kokoontumaan myöhemmin tässä kuussa ja toivon, että ministerit tulevat jakamaan Euroopan parlamentin viisauden ja säilyttämään tämän paketin kokonaisuutena. Mielestäni on nimittäin hyvin tärkeää teknisellä puolella edetä. Minä olen listannut jonkin verran teknisiä ongelmia, jotka jarruttavat rautatieteollisuutta. Meidän täytyy kuitenkin päästä myös poliittisella puolella eteenpäin. Meidän täytyy luoda tasapuoliset toimintamahdollisuudet kaikille rakentaa luottamusta rautatieyritysten välillä. Niiden tulisi pyrkiä löytämään hyviä ratkaisuja, sellaisia, että suurin osa jäsenmaista ne voi hyväksyä ja myöskin suurin osa täällä Euroopan parlamentissa. Olen EASan uudelleen arvioinnin kohdalla samaa mieltä tässä. Tarkoituksena ei ole sanoa, etteikö EASA, lentoturvallisuusvirasto, toimisi hyvin. Se teki erittäin laadukasta työtä aivan amerikkalaisten viranomaisten tasolla, mutta me haluamme valmistella EASA, jotta se voisi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Ja tässä tulen varmistamaan sen, että kaikki nämä seikat otetaan huomioon myöskin EASan uudelleen arviointiin. Kiitoksia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, ați menționat deja... Eh, herra komissaari, ehdokas, mainitsitte eh, yhteisen eurooppalaisen lentoliikennealueen. Se on yksi tärkeimmistä, ellei tärkein eurooppalainen yhteishanke. Ja tiedätte, että jäsenmaista on paljon vastustusta. Jäsenmaat vastustavat tämän hankkeen täytäntöönpanoa ja ymmärtääkseni ainoa keino, millä me saamme tämän yhteisen eurooppalaisen ilmatilan toimimaan, on Cesarin käyttöönotto. Miten te ajattelitte tätä uutta teknologiaa sitten valjastaa tämän Cesarin kautta ilmaliikenteen käyttöön, äh, jotta, jotta ilmavalvonta toimisi tehokkaasti, niin Siihenhän tarvitaan juuri tätä. Sitten EGNOS, EGNOS ei kata koko Eurooppaa, mutta eh, eh, voisi, voi aika eh, täsmällisesti valvoa lentokoneen laskeutumista, koska arvelette tämän tekniikan ulottuvan koko Eurooppaan useimmille kentille. Mainitsitte myöskin tämän sosiaalisen koodiksen. Mitä ajattelette näiden rekkakuskien Äh, sakoista, äh, äh, jos eivät vietä lepoaikaansa lepopaikoilla. Mm, mitä ajattelette esimerkiksi Ranskan näistä sakoista? Ja sitten haluaisin vielä 99 en vuotta e-, edeltävän työkokemuksen jakaman kanssanne. Kiitoksia. Nyt täytyy olla varovainen, koska puhun todelliselle asiantuntijalle tässä joka on vielä ilmainsinöörikin, joten alan ensimmäisestä kysymyksestänne. En peittele sitä, että olen varsin turhautunut edistyksestä, jota on saatu aikaan näissä toiminnallisissa ilmalohko neuvotteluissa. Ymmärtääkseni olemme varsin kaukana siitä, että tämä järjestelmä olisi käytössä niin kuin USAssa, missä on yksi ainoa ilmatila, mutta nyt meillä on yhdeksän, nyt tällaista yhdeksän lohkaa pitäisi jo olla paikallaan ja me tiedämme, että näin ei kuitenkaan ole eikä tapahdukaan. Min, minulle tässä ei ole mitään järkevää selitystä, koska Euroopassakin me menetämme tässä 5 miljardia euroa tämän takia, koska ei pysty parantamaan järjestelmän tehokkuutta. Se on todella rahan tuhlausta. Ja Cesar todellakin voisi auttaa paljonkin, koska se, se on todella tekninen, myönt poliittisesti arvioitu taho, näin arvioivat juuri kil, kansainväliset kilpailijat, esimerkiksi aasialaiset maat ovat vaikuttuneita siitä, mitä se, mihin se saa pystyä, koska se on paljon tarkempi, se mahdollistaa, että lennot, len, voidaan lentää lähellä toisia koneita, voidaan käyttää tehokkaasti ilmatilaa, ilma, lentoaikoja, turvallisuus on paljon suurempaa, suurempaa lentokentillä. Joten tässä asiassa teen työtä Cesarin vastuullisen henkilön kanssa, jotta ehkä hänen kauttaan saadaan tämä uusi teknologia todella käyttöön Euroopassa. Nyt pahoittelen, että aikani loppui. Niin, kysymys oli myöskin aika pitkä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen ehdokas, minun ensimmäinen kysymykseni on hyvin käytännönläheinen. Se koskettaa neljättä rautatiepakettia. Kun puhumme tämän paketin poliittisesta pilarista, minä haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on siihen, että kilpailua tuetaan tällä alalla. Tuletteko te tätä kilpailuperiaatetta poliittisessa pilarissa? Toinen kysymykseni liittyy ei liity teidän salkkuunne, mutta se liikkuu, turis, liittyy turismiin ja liikenteeseen. Tiedämme, että Euroopassa on erittäin paljon alueita, jotka ovat matkailualueita, joihin ei ole helppo päästä. Esimerkiksi suuret eurooppalaiset kaupungit ja tietyt pääkaupungit. Tämä riippuu siitä, että infrastruktuuri on puutteellista. Onko hankkeita olemassa jotta infrastruktuuria parannettaisiin näillä aloilla. Tehän tiedätte, että turismi on hyvin tärkeä BKT-tekijä Euroopan unionissa. Infrastruktuuri on erittäin tärkeää turismille. Sitten viimeinen kysymykseni käsittelee jäsenmaita, jotka ovat Euroopan unionin itärajalla, kuten minun maani Romania. Me tiedämme, että nämä maat liittyvät Euroopan unioniin, liittyvät Euroopan unionin Kiinaan, Lähi-Itään, Venäjään. Minkälaista strategiaa te käyttäisitte näiden maiden kohdalla, jotta niiden infrastruktuuria voitaisiin kehittää raja-alueilla, niillä rajoilla, jotka ovat linkki itäisiin naapurimaihin ja myöskin linkki muihin talouksiin. Liikennehän on yksi Euroopan unionin peruspilareista. Paljon kiitoksia. Ja haluaisin vielä sanoa, että todellakin hyvin harva Euroopan komission jäsenehdokas on nainen. Teillä on minuutti aikaa vastata, jos kykenette va- vastaamaan kaikkiin eh, kysymyksiin, eh, ehkä, ehkä kymmenen sekuntia. Muistakaa nyt, että mitä lyhyempi virsi, sen kauniimpi laulu. Eli siis kaikki, komissaari varmaan haluaisi vastata mielellään kaikki, mutta ei ehdi näissä tässä ajassa. Thank you very much. Uh, and, uh, I, uh... Kiitoksia. Huomaan, että kaikki näihin kysymyksiin tarvittaisiin edelleen kahden kesken kokous, mutta ihan nopeasti vastatakseni joihinkin. Tietysti neljännessä rautatiepaketissa pitää etsiä ratkaisuja, jotka voidaan hyväksyä suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Ja myös täällä parlamentissa tämä huomattavasti parantaisi tilannetta. On erilaisia malleja, miten tässä pitää toimia. Olen valmis niitä kaikkia harkitsemaan, mutta minulle on tärkeää, että saavuttaisimme edistystä. Matkailusta Mielestäni meidän pitää yhdistää rakennerahastot, joit, varat, joita jäsenvaltiolla on käytössään, ja tietysti tarvitaan tähän vielä laadukas liikenneverkosto mukaan, joka meillä Euroopassa on. Jos ihmiset tietävät, että tulevat paikkaan, jotka ovat turvallisia, missä on helppo matkustaa ja missä kaiken lisäksi voidaan vielä käyttää rakennerahastoja, että voidaan edistää matkailun houkuttelevuutta, niin se olisi kyllä varmasti paras strategia tulevaisuuden varalta. Ja sitten Anteeksi, täytyy nyt olla äh, tasapuolinen, reilu. Valitettavasti äh, ette nyt ehde vastata pitempään. Seuraavaksi sitten Dirk Kluune. Thank you, and maybe Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Herra Tseskovits, ehkä tässä voisin ö, ähm, kysyä seuraavaa alueellisista ja paikallisista lentokentoista. Ne ovat tärkeä linkki maaseutu- ja syrjäytyneille alueille, linkki muualle Eurooppaan. Ne tukevat turismia ja matkailua ja ovat elintärkeitä alueilleen. Monien näiden lentokenttien infrastruktuurit ovat kärsineet, ne ovat paineen alla ja ne tullaan yksi toisensa jälkeen sulkemaan, ellei me niitä eurooppalaisen toimin tue. Voisitteko te helpottaa näitä alueellisten ja paikallisten lentokenttien valtion tukisääntöjä, jotta voisimme pelastaa paikallisia lentokenttiä? Tämä voisi auttaa monien kaukaisimpien alueiden ja saarialueiden tilannetta. Much, uh, Madame Kiitoksia kovasti, edustaja Kluni. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että uh, paikalliset ja alueelliset lentokentät ovat erittäin tärkeitä unionille, mutta kun tarkastelin, mikä niiden kapasiteetti on, että tuossa naapurissa huomataan, että kuinka uh, valtavaa kasvua naapurissa on. Istanbulissa on 100, kohta valmiudet hoitaa 140 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Luvut voidaan no, helposti no, no, nostaa, nostaa 160 miljoonaa, jossa tuota Heathrowssa on 100 miljoonan katto jo saavutettu. Lähi-idässä, aivan tuolla rajan tuntumassa ovat, ovat niin vauhdikkaasti kehittymässä. meidän täytyy myöskin se että huomioida ja miettiä, miten me omaa, omia lentokenttiämme hoidamme ja ilma, ilmailua, ilmailuliikennettä yleensäkin. Tietysti sitten tehokkuudestahan se on lopulta kiinni jos me löydämme hyviä ratkaisuja Eurooppa-kapasiteetti, lentokenttäkapasiteetti paketille, koska me on, ehdotuksia on tehty ja täytäntöönpano on tietysti no, takku, takkuava, mutta me voimme eurooppalaisten kapa, lentokenttien kapasiteettia lisätä 20 miljoonalla rakentamatta yhtään uutta kiitorataa edes. Eli olisi hullutta olla hyväksymättä tätä pakettia. Mitä tulee valtion tukiaisiin sitten, ne suuntaviivat on hyväksytty hiljakkoin ja on hyvä, että, että meillä niitä, ne, niitä on. Sääntelijät varmaan, kun keskustelevat esimerkiksi satamien tilanteesta samalta pohjalta, ja niin nyt mitä tulee e, e, e, lentokentti, me tiedämme jo, millä perusteella niitä tulisi arvioida ja, ja, ja niihin pitäisi suhtautua. Ja tämä on, asia sitten, josta tulevan toivottavasti kollegan Vestakerin kanssa tulen sitten keskustelemaan tältä liikenne, liikenteen saralta. Sitten Thomas Piotr Poreva. Hyvä komission ehdokas jäsen, haluaisin hyvin lyhyesti teiltä kysyä kahta asiaa. Ensinnäkin liittyen Itä-Euroopan verkkojärjestelmään. Ensimmäinen koskee via Viekarpaatia tietä, joka kevydessä Liettuassa alkaa, kulkee Puolan, Slovakian, Tsekin, Romanian, Bulgarian läpi Tessalonikin Kreikkaan. Valitettavasti tämä tie ei päässyt ten tehen mukaan, mutta se on tärkeä Voisitteko te ajatella, että verkkojen Eurooppa välineen kautta rahoitettaisiin tätä projektia? Olisiko se teidän mielestänne hyväksyttävää? Voisimmeko me jatkaa tätä, kunnes tulevaisuudessa projekti on saettu menestyksellä päätökseen, sillä mielestäni se on yksi kaikkein tärkeimpiä välineitä, jos haluamme tämän alueen kehitystä tukea. Sitten hyvin lyhyesti puheenjohtaja, toinen kysymys tämä liittyy tähän rautatieyhteyteen Venäjän federaatiossa Slovakian kautta Itävaltaan. Mikä teidän mielipiteenne tällaista projektista on? Voisiko se mahdollisesti saada eurooppalaista varoista rahoitusta? Thank you very much, Mr. Poreba, for, <coughs> for uh, uh, both questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensinnä Via Karpaatiasta on totta, että se ei ollut mukana TNT-hankkeissa, mutta se oli kyllä mukana niin sanotussa kattavissa verkostoissa. Tietysti Sekin on aika tärkeää, kun ajatellaan liikenneinfrastruktuurin kehittämistä Euroopassa. Ja mielestäni paras tapa tässä edetä olisi käyttää yhdistelmä kohesiovarat, joita on jo myönnettykin näille jäsenvaltioille, jotta tartuttaisiin tähän kysymykseen. Ja tehän tiedätte varsin hyvin, että on yksi peruste. Jos näissä kattavissa verkostoissa olisi mukana sellainen hanke, joka selkeästi sopisi tärkeäksi, olisi tällainen edustaisi tärkeää pullonkaula Euroopassa olisi tärkeä projekti, joka todella parantaisi tilannetta tällä alueella eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna. Silloin on ihan varmaa, että voisimme tarkastella tätä ja voisimme todellakin arvioida tätä asiaa tältä puolelta, mutta mitä puuttuu Keski- ja Itä-Euroopan maista, että äh, kykyä ottaa vastaan varoja ja ryhtyä toimeen ne ovat saaneet kuitenkin varoja käyttöönsä rakenteellisia rakennerahastoista ja viittasitte tähän lähestymistapaan, on varsin selvää, että ei kohesiovara eikä sosiaalirahastovarojakaan voitaisiin tällaista varten käyttää. Kiitoksia Lucy Andersson matkustajien oikeudet ovat vahvistuneet kaikilla sektoreilla, mitä parlamentti onkin peräänkuuluttanut monen vuoden ajan. Ja me olemme päässeet laajalti yhteisymmärrykseen tästä. Mitä te olette parlamentin päätöslausennosta mieltä 2011-2010 vuodelta ja mitä muuta pitäisi tehdä sen varmistamiseksi, että, että kaikki, kaikki matkustajat, myöskin vammaiset, saavat sitten kelvolliset kuljetuspalvelut käyttöönsä esimerkiksi eh, myös eh, lentomatkustajat ja niiden, heidän oikeutuksensa noudattaminen ja, ja täytäntöpano. Ja esimerkiksi sitten myöskin tällaiset vastuukysymykset poikkeustilanteissa, sehän sallitaan vaan siinä tilanteessa, ettei ettei eh, lento, lentoyhtiö teknisistä tai, tai muista ö, ö, syistä pysty sitten näitä oikeuksia täyttämään. Sitten siis pitkä tie on kuljettu, mutta vielä on kulkemattakin pitkä pätkä mitä sitten sanoit, sanoisitte liikenteestä vielä? Kiitoksia. Mitä tulee matkustajien oikeuksiin? Tässä äh, äh, äh, käytätte tätä liikenneterminologiaa, mitkä tie on kuljettu ihan, ihan osuvastikin. Te täällä parlamentissa olette todella ahkerasti ajaneet matkustajien oikeuksia ja niiden nostamista tälle, tälle tasolle kaikissa liikennemuodoissa. Niin mitä sitten seuraavaksi? No, seuraavaksi eh, pitää sitten minusta miettiä sitä, että miten nämä matkustaja, matkustajien oikeudet voidaan sitten sopeuttaa näihin uutuuksiin, eli tähän intermodaaliseen monimuotoiseen liikenteen, yhteisliikenteeseen. Että jos vaihdetaan mm, junia tai lentovuoroja tai laivoja ja sitten koko ajan ylläpitää sitten samat oikeudet. Toisekseen, jos tarkastelemme lentomatkustajien oikeuksia, vain 5 prosenttia matkustajista sai todellisuudessa korvausta näistä oikeuksien rikkomisesta johtuen siitä, että meillä ei ole tarpeeksi hyvää täytäntöönpanomekanismia toiminnassa. Se on tietysti aika monimutkainenkin juttu, mutta ei, mutta loppupeleissä meillä ei välttämättä sitten jäsenmaissa ole aina sitä, niitä valmiuksia täyttää, panna niitä täytäntöön. Meidän täytyy hitaasti, mutta varmasti edetä siihen suuntaan, että varmistamme, että, että ihmisillä on joku paikka, minne he kääntyä on sitten vaikka tuomioistuin sitten, että saavat sitten kohtuullisen korvauksen vaivoista. Mitä tulee liikuntarajoitteisiin, tässä tulen tekemään yhteistyötä Rova Tysonin kanssa koskien tätä liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia saada samat oikeudet kuin muutkin matkustajat. Ja haluan tässä lyhyesti mainostaa uutta näppärää appsia koko komission sivulta ladattavissa, jossa kaikki matkustajien oikeudet on hienosti ja näppärästi lueteltu. Jopa näkövammaiset voivat niistä hyötyä. Ja kuten puhuin tästä että hipaista älypuhelintaan, tästä sen nyt näkyvät heti. Kiitoksia, että sain nyt edes virkkeen sanan loppuun. Kiitos. Sitten Bilbao Barandiika. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Sefkovic, neljäs rautatiepaketti johtuu siitä, että kolmas saatiin loppuun. Aiotteko voittaa vastustuksen, jota jäsenvaltiossa on, kun ajatellaan näitä historiallisia toimijoita tällä alalla. Parlamentissa on sopimus tästä asiasta. Neuvosto ei ole määritellyt kantaansa poliittisesti tässä vaaditaan oikeudellista varmuutta ja pitäisi vähentää byrokratisia kustannuksia. Jos tämä tilanne jatkuu, puolatteko te sitä, että sovellettaisiin yhteentoimivuus- ja turvallisuusdirektiivejä, jos poliittinen puolue ei tässä etenekään? Ajatteko tehdä vaikutustutkimuksia, miten tämä neljäs paketti vaikuttaisi työllisyyteen ja investointeihin? Tämä liittyy myös yhteen miten tämä liittyy tutkimukseen ja yhteentoimivuuteen, miten aiotte eh, tätä Shift to Rail-hanketta, erityisesti innovaation kannalta katsottuna, ja vielä lopuksi, mitä olette mieltä siitä, että erostettaisiin eh, infrastruktuurin hallinnoijat ja toimijat toisistaan? Thank you, thank you very, mu- uh, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia, kiitoksia näistä kysymyksistä. Ne ovat todellakin neuvottelujen ytimessä, mitä tulee neljätteen rautatiepakettiin. Nyt jos minulla olisi kaikki vastaukset, olisimme paljon lähempänä lopputulosta, mutta voin kertoa teille, että minun tuntemukseni tästä asiasta on seuraavanlainen. Ensimmäinen prioriteetti minulle on se, että paketti pysyy yhtenäisenä, sillä mielestäni me etenemme teknisellä puolella melkoisen hyvin, mutta uskoakseni olisi harmi, teknisen edistyksen vuoksi, että poliittisen pilarin esteet aiheuttaisivat sen, että hylkäämme tämän kokonaan. Enkä haluaisi päätyä tilanteeseen, jossa meillä on sen viides rautatiepaketti. Toivoisin, että neljäs rautatiepaketti voisi olla viimeinen tuleviksi vuosiksi, että se voisi ratkaista olemassa olevat ongelmat. Meillä voi olla erilaisia malleja, Meillä voisi olla malli, jossa infrastruktuuri, operaattori ja palveluntarjoajan välillä olisi täydellinen ero. Tämä voisi tuottaa erittäin hyviä tuloksia, mutta tiedän, että eräissä jäsenmaissa tämä on jotakin, mikä nähdään toimena, joka tietyllä tavalla vaarantaisi alan työpaikat ja yritysten tilanteen markkinoilla. Olen luonnollisesti varmis kuuntelemaan ja tarkastelemaan ratkaisuja, mutta minä toivoisin, että saisimme taloudellista läpinäkyvyyttä, reilua kilpailua, tasapuoliset toimintamahdollisuudet ja että meillä olisi sellainen kanta, että näin on hyvä toimia, että meillä olisi siirtymävaiheen alue, jonka aikana kaikki toimijat voisivat tasapuolisessa toimintaympäristössä toimia niin, että tämä koko rautatieala saataisiin uusille raiteille ja että voisimme jatkaa tietyn aikaa näin, ettei kukaan rupesi suunnittamaan viidettä rotaatiopakettia. Seuraavaksi Luis de Grandes Pascual. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komissio, komissio, komissio Euroopassa tarvitaan nopeasti muutoksia rautatien parkkinalla. Saadaan aika tehokas järjestelmä, joka kunnioittaa ympäristöä ja palvelee yrityksiä ja kansalaisia hyvin. Huolimatta uudistuksesta, joita on viety loppuunkin, rautatiet ovat vain oli pieni osa koko markkinoista. On monia esteitä vapauttamisen tiellä rautateiden yhteydessä. Sitten myös on paljon vastustusta joissakin jäsenvaltioissa avata kansalliset markkinat kilpailulle jotta vältettäisiin, tai saataisiin aikaan markkinoiden nopea avaaminen harmonisella tavalla, tuntuu loogiselta, että jäsenvaltiot voisivat rajoittaa pääsyä markkinoille niille toimijoille, jotka pitävät kiinni omasta asemastaan omilla markkinoillaan. Sitten, sitten kysyisin seuraava. Mitä te olette mieltä näistä niin sanotusta vastavuoroisuuslausekkeista? Thank you very much for, for... Kiitoksia kysymyksestä. Ne on, tuli varsin legitiimi kysymys. Ja se onkin paras perustelu oikeastaan, mikä minulla on, että voin edistää tämän paketin molempia osuuksia yhdessä. Meidän pitää edetä teknisellä puolella ja meidän pitää edetä hallinnollisella puolella ja poliittisessa kysymyksessä myös, koska jos näin ei tapahdu, jos jäsenvaltiot ja rautatietoimijat tuntevat olevansa huonommassa asemassa, eikä ole reilua kilpailua heidän mielestään yhdessä maassa, jossa juuri on tehty sopimuksia ilman tarjouskilpailua, ilman julkisten hankintojen kunnosta menettelyä ja jos ei ole tarvittavaa riittävää riittävää avoimuutta rahoituksellisesti, silloin voi tulla se vaikutelma, että varat, jotka on annettu tällä yrityksellä, että se ylläpitää infrastruktuuria, niin käyttääkin sitä siihen, että parantaa toimijan asemaa. Ja tämä opia, toimija sitten voisi käyttää tätä hyväkseen, kun ne kilpailevat naapurimaiden yritysten kanssa. Silloin syntyy kyllä ongelma. Ja tämä, tähän ongelmaan pitää tarttua ja huomaan, että tähän voidaan tarttua vain niin, jos on täysi rahoituksellinen läpinäkyvyys, erittäin selkeät säännöt käytössä. Minä toivon, että jonkinlainen siirtymävaihe, joka ei ole niinkään pitkä, sitä pitäisin kyllä selvästi parhaimpana vaihtoehtona, koska jos valitaan vastavuoroisuuslausekkeet, niin pelkään, että silloin tämä vaikuttaisi päinvastakkain alaan tai sektoriin. Sen sanoo, että yhdenmukaistetaan markkinoita ja luotaisiin todella yhtenäinen rautatiealue Eurooppaan, niin silloin tässä me vain alkaisimme jonkinlaisen sirpalloituneen toimintavan, loisimme uudenlaisia esteitä rautatiemarkkinoille, ja minä halusin tällaista todella välttää, joten haluaisin kehottaa teitä kaikkia, mutta aivan erityisesti tietysti neuvostoa löytämään hyvän, toimivan, oikeudenmukaisen ratkaisun sekä tekniselle että poliittiselle pilarille rautatiepaketissa. Sennä. Ines no Ajala Sennä seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja Raseskovic. Junckerin ohjelmassa luvataan työpaikkoja ja rahoitusta. Rahoituksesta parlamentti hyväksyi 30 miljoonan euron budjetin verkkoja varten ja käyttää varat hyvin, mutta sitten komission puoli, kun ajatellaan kriisiä, jäsenvaltiot eivät halua rahoittaa näitä hankkeita. Arvoisa komissaari, oletteko te varmasti pohtimaan tiettyä joustoa, jotta voitaisiin helpottaa siinä, etteivät nämä investoinnit vaikuta valtion velkaan? Ja mitä olet, miten te aiotte vakuuttaa jäsenvaltiot jotka pyrkivät estämään vapaata liikkuutta raja-alueilla, niin kuin tapahtuu omis, omassa maassani. Ja mitä tulee työpaikkoihin, niin kuin tänään sanoitte, tarvittaisiin eurooppalainen sosiaalinen paketti myös liikenteen alan työntekijöille. Ei enää löydetä äh, merimiehiä ja sosiaalinen dumpaus haittaa myös lentäjien elämää. Koska voisimme odottaa to- toivottavasti te voisitte mahdollisimman nopeasti esittää parlamentille tämän sosiaalisen paketin, jota me tarvitsemme. Thank you. Thank you very much for... Paljon kiitoksia molemmista kysymyksistä. Jos ähm, tässä puhumme investointipaketista, johon viittasin, tämä on hyvin selkeä sitoumus puheenjohtaja ehdokkaalta. Tulevien kolmen kuukauden aikana me tulemme esittelemään 300 miljardin investointipaketin teille tässä olen melkoisen onnekas komission jäsenehdokas teidän ansiostanne liikenteen ja avaruuden alalla talousarviossa määritelty summa on hyvin selkeä. Tässä me olemme myöskin tilanteessa, jossa tarvitsemme yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, investointipankki, erityisesti Euroopan investointipankki voisi tehdä paljon enemmän tällä alalla. Ja myöskin vakuutusyhtiöt, eläkerahastot, ne joilla on rahaa, mutta sellaista rahaa, jota ei ole nyt suunnattu sinne, mihin sitä pitäisi suunnata infrastruktuurin tukemiseen. Luonnollisesti tämä vakaus- ja kasvupaketti on suuri kysymys. Siitä on paljon keskusteltu. Vakaus- ja kasvusopimus, sitähän on jo muutettu ja joustavuuslausekin on lisätty tähän alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen ja uskoakseni meidän pitää löytää tapa käyttää investointeja – julkisista resursseista ja sitten jatkaa vasta tämän jälkeen investointeja julkisen velan kautta, mutta mielestäni tulevalle komissiolle tulee olemaan erittäin tärkeää. Tämä uskon, että kollegat Moskovic ja Katainen tulevat tekemään työtä tämän kysymyksen perässä ja myöskin Dombrovski hyvin läheisesti tekemään töitä ja toivon, että jopa nykyisissä puitteissa käytössä olevin varoin liikennealalla me voimme valmistella tätä investointipakettia, johon viittasin. George Bach. Eh, kiitos. Eh, tervetuloa, herra komissaari ehdokas. Eh, minäkin haluaisin näistä matkustajaoikeuksista kysyä. Olen iloinen näistä kommenteista, joita kollega olen totesit nimenomaan tästä Äh, <clears throat> intermodaalisuudesta. Konkreettinen kysymys äh, onko matkustaja äh, näistä matkustajaoikeuksien jatkokäsittelyssä teidän, teidän, teistä keskiössä? Tuleeko hän olemaan? Meillä on ilmassa koko joukko lainsäädäntöä esimerkiksi tämä 2000-luvun lopulta alusta oleva lainsäädäntö lentoliikenteestä. Ja kuitenkaan tämä jatkuvasti näyttää siltä, että koko oikeudet jäävät aika pitkälle tuonne neuvoston huoleksi, millä tavalla me saamme saada siinä sitten sano, me ja me saamme sitten myöskin lainsäädäntövaltaa kenties enemmän tästä. Kiitoksia äh, tästä. Olen äh, yhtä mieltä siitä, äh, että, että jolleivät säännöt ole selkeät, tuomioistuin joutuu mm, puuttumaan peliin. Esi- tuo, tuoreet oikeuden päätökset nimenomaan näistä maailmanmatkustajien oikeuksien rikkomisesta ovat kysymyksiä. Ja sitten tämä toinen käsimatkatavarakysymys on selvä merkki siitä, että meidän pitää olla paljon täsmällisempiä, kun me lakeja, lähdemme säätämään, ja sen vuoksi mitä tulee näihin seikkoihin, me selvittäisimme sitten, että jos tunnust, kunnioitettaisiin sitten ennakkotapauslainsäädäntöä ja ja Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiä. Ja kuten totesitte, matkustajanhan pitäisi olla kaikkien näiden päätösten keskiössä. Jos emme ajaisi tomerasti matkustajaoikeuksia, tämä kuljetussektorin tilanne olisi kaoottinen. Kaikki nämä ylimukkaukset esimerkiksi lentokentällä, että ajan, jolloin olette voineet olla varma, että pääsettekö mukaan, niin sitten joudutte tulemaan hyvin aikaisin sinne kentälle ollaksenne ensimmäisen jonossa. Esimerkiksi jos perheenä matkustaa, niin matkustaminen saattaa muodostaa hyvinkin ikäväksi tapahtumaksi, että mitä tulee Gibraltarin kysymykseen, se on erittäin hankala, koska meillä on, meillä on, on jouduttu olemme joutuneet jäädyttämään paljon lainsäädäntöä. Ja tässäkin komission täytyy tunnustaa jäsenmaiden itsemääräämisoikeutta. Ja toivottavasti sitten yhdessä teidän kanssanne saamme edistystä myöskin neuvostossa aikaiseksi. Kiitos. Tanja González Penjas. Tanja González Penjas vielä, ja komissaari pysykön ajassa. Jato. Kiitoksia arvokas komissaari ehdokas. Mitä tulee Euroopan sen 20 strategian, halutaan luoda olosuhteet älykkäälle, kestävälle, yhdenmukaiselle kasvulle. Kuitenkin liikennepolitiikka pyrkii keskittämään liikaa resursseja otetaan ensin huomioon investoijien edut eikä kansalaisten etuja niinkään. Joitakin esimerkkejä on siitä, että ei tarpeeksi Äh, tietulleja moottoriteillä tai julkista liikennettä tai, tai rakennetaan lentokenttiä turhaan ja samoin luotijunat tai ei aina pohdita, ovatko tietyt moottoritiehankkeet tarvittavia. Miten te varmistatte, että liikennepolitiikka suunnitellaan ihmisten mukaisesti, kuunnellaan heidän tarpeitaan, otetaan huomioon tärkeät vaikutukset, joita hyvinvoinnille tästä syntyy ja sosiaaliselle osallistumiselle, eikä palvella vain joidenkin taloudellisten tahojen etuja, jotka toimivat niin kuin yksityisenä tahoina tässä. Thank you very much, madam, uh, for, for your... Kiitoksia kovasti teidän kysymyksestänne. Tietysti tartuitte tässä tärkeään asiaan ja mielestäni se tulee pysyvästi olevan, olemaan merkittävä jatkossakin, nimittäin eh, joukkoliikenne, julkinen liikenne. Tämä tulee selväksi kaupungeissa, asutuskeskuksessa. En usko, että kovin kauan pitempään voimme jatkaa auto liikenteen tiellä, kun ajatellaan yrityksiämme ja tietysti kansalaisiamme. He menettävät arvokasta aikaa liikenneruuhkissa ja me taas tuhoamme tällä tavalla eh, ympäristöämme, kasvihuonekaasuja ja niin edelleen ja teemme kaupungeista erityisesti isoista kaupungeista täysin mahdottomia asua jopa jos näin voin sanoa. Ja tämän takia olen sitä mieltä, että meidän täytyy rohkaista kestävään julkiseen liikenteeseen, koska tämä on ratkaisu, joka olisi ympäristöystävällinen. Uskon, että se olisi tervetullutta myös kansalaisten mielestä. Ja tietysti siinä puututtaisiin juuri tähän erittäin tärkeään kysymykseen täällä Euroopassa, kun me menetämme yhden prosentin BKTstämme vain sen takia, että olemme jumissa tuntikausia ruuhkissa. Jos sitten puhutaan kansallisten tarpeista, niin kyllä olen valmis julkiseen kuulemiseen, keskusteluun kenen kanssa tahansa, joka haluaa parantaa tilannettaan omassa maassaan ja kaupungissa. Täytyy siis sanoa, että jäsenvaltioilla on tässä myös tämä toissijaisuusperiaate puolellaan. Me voimme aina tarkastella, miten voimme tarttua tähän kysymykseen, mitä tulee ää, äh, pääsymahdollisuuksiin ja menettelytapoihin ja esimerkiksi julkisen palvelun velvoitte. Voitaisiin ottaa tässä huomioon. Kiitos. Äh, kiitoksia. Hyvin meni. Äh, Keith Taylor seuraavaksi, ei sun kanssa pakena. Thank you. Tuli identiteettikriisi. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenehdokas. Minä pohdin sitä, minkälaisia konkreettisia toimia komissio tulee tekemään, jotta kansanterveys ajetaan liikennepolitiikkaan mukaan, ottaen huomioon, että meillä on yhä enemmän tieteellistä näyttöä siitä, että syöpää, hengityselinsairauksia ja veri- ja sydänsairauksia – koituu liikenteeseen liittyvistä seikoista. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne komission jäsen ehdokas, että nämä 26 000 liikennekuolemaa Euroopan unionin alueella on mahdotonta hyväksyä, mutta toivon, että pidätte mielessänne sen, että jo yhdistyneessä kuningaskunnassa 29 000 ihmistä vuosittain kuolee ilman saasteiden vuoksi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. te hyvin selkeästi osoititte juuri, kuinka liikenne liittyy moniin muihin aloihin, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan kansalaisten hyvinvoinnille. Se, mitä konkreettisesti voimme tehdä, sillä tämähän oli kysymyksenne, on se, että me voisimme tarkastella kaikkia vaihtoehtoja, joita on olemassa, jotta voisimme yhä laskea liikenne kuolemien määrää. Helpot ratkaisut on jo tehty. Nyt täytyy ryhtyä hankalempiin infrastruktuurin modernisointiin, teiden valojen parantamiseen ja niin edespäin. Ja turvautua niihin asioihin, jotka ovat eurooppalaisissa rahastoissa mahdolliset ottaa käyttöön. Vakavat loukkaantumistapaukset, 26 000 kuollutta on 26 000 kuollutta liikaa, mutta tämä 150 000 loukkaantunutta. Minä kysyin ilmansaastumisesta. Niin, ilmansaastumiseen viittasin juuri kolleganne tässä minuutti sitten. Olen samaa mieltä on täysin mahdollista hyväksyä ilman saastumista, jos tarkastelee tilannetta suurissa kaupungeissamme, erityisesti ruuhka-aikaan, se on mahdoton hyväksyä. Tässä jälleen kerran mielestäni meidän tulisi tarkastella Euroopan unionin kaupunkien välistä hyvin hienovaraista toimivalla rajaa ja toissijaisuusperiaatetta, sillä kaupungethan ovat se taho, joka ensi kädessä tekee liikenneratkaisuja asukkaidensa puolesta, mutta uskon, että kaupungeissa on jo foorumeita, julkisen liikenteen foorumeita ja niin edespäin, joita voidaan käyttää. Me voimme käyttää monia välineitä kaupungeissa ja Euroopan unionissa. Grazie, signor Presidente. Niin, kiitos komissaari. Kuljetusliikennesektori edustaa 24 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä, 18 prosenttia tulee maantien liikenteestä nimenomaan. Jos ajatellaan sellaiset uutta, uutta teknologiaa on tarjolla, sähkö, sähköautoja ja niin poispäin, että saadaan sama tulos ilman, ilman saasteita. <clears throat> Tämä on muualla maailmassa jo totta, mutta me olemme erittäin riippuvaisia fossiilista polttoaineista. Markkinat ovat tikahtuneet, eivätkä kykene kannattavasti äh, tuottamaan vaihtoehtoisia malleja. Oletteko edelleen nyt sitten jatkossakin näiden lopareiden armoilla vai luuletteko, että jatkossa kykenette äh, tekemään vallankumouksen kuljetus sektorilla, niin että voimme sitten hylätä fossiiliset polttoaineet. Vielä yksi äh, nopea kysymys. eli mainitsi tämän Lyonin Torinon tunnelin. Haluan tähän liittyen todeta, että tämähän on rautatie, mutta se on saanut eurooppalaista rahoitusta. Se on tällainen nokea, nopea rautatieyhteys, eikö se ole rahojen ihan oikeaa käyttöä se? Kiitoksia. No, miten nyt tulee kasvihuonekaasupäästöihin ja älykkäisiin ajoneuvoihin, jotka käyttäisivät vaihtoehtoisia polttoaineita. Tässä täytyy Äh, päästä tästä kananmunasyndroomasta irti. Eli sit, et, että mahdolliset äh, älyautojen käyttäjät eivät niitä hanki, koska äh, tankka, tankkausmahdollisuuksille ei ole riittävästi tarjolla. Jos, jos, jos ajatellaan tätä älykkään auton infrastruktuurin rakentamista, on niin sitä ei tietenkään nähdä houkuttelevana, kun ei ole kysyntöäkään Eli meidän pitää mm, yhtäältä äh, edesauttaa näiden älykkäiden ajoneuvojen käyttöönottoa ja sitten taas toisaalta sähkön, äh, typen ja äh, tällaisen uusien kaasujen käyttöä samalla varmistaen, että esimerkiksi esimerkiksi tnt verkostojen rakentamisen yhdeksi reunaehdoksi otettaisiin juuri se, että, että, että jos sinä infrastruktuuria kehittäessään sitten no, noudattaa tarvetta näiden vaihtoehtoisten liikennevälineiden suosimiseen. Tällä tavalla näitä älykkäitä ajoneuvoja teille kyllä putkahtaa. Georg Mayer, onko hän paikalla? täällä, täällä, täällä olla. Me tässä pikkasen olemme jatko, jatko, jatkuvasti syrjä, syrjässä äsken naapurina. Voisin tämän viiden minuutin kysymyksen äh, teille esittää. Äh, tämä on selvä itä, yksi äh, kautta, kautta kulkumaista, tärkeimmistä maista. Meillä on tässä Mämmönen Paasi tunneli, miten, miten nämä kaksi kaksi tunnelihanketta sitten teidän asialistallanne sijoittuvat, he saavatko ne todella sitten rahaa Euroopan unionista, tämä, ajatellen tämän, tämän kulkumaa mm, lähettyvyyttä, entä sitten nämä, nämä öö, öö, su, suuret rekat Euroopan teillä ovat erittäin vaarallisia esimerkiksi liikenneturvallisuuden kannalta. Millä tavalla tähän kysymykseen suhtaudutte näihin uusiin jättiläisrekkoihin? If, if I may to ask you, Kosen... Jos saan äh, sen äh, kysyttekö nimenomaisista tunneleista tai mistä tahansa tunnelista, ei se täällä tulkkauksessa tule mitä tunnelista, mistä tunnelista, kahdesta, Koharm, Koharm, Hemmering, Basis tunneli, ne olivat minun ö, ö, nimenomaiset tunnelini. Selvä, selvä juttu. Samoin kuin edellisenkin tunnelikysymyksen osalta, että täytyy tässä nyt äh, ottaa hiukan aika lisää, koska tiedätte, että miten moni, äh, monimutkaista keskustelua ää, äh, käytiin tämän hankkeista ja tiedätte, että, että tällä kertaa kaikki mm, yhdessä parlamentti, neuvosto ja komissio olivat, olimme yhtä mieltä siitä, että jos sellainen myönteinen siirtymä on määrä aikaansaada tässä eurooppalaisessa infrastruktuurissa, silloin meidän pitäisi kohdentaa äh, äh, varat äh, tällaisiin konkreettisiin infrastruktuurin parannus- ja kohennushankkeisiin. Ja tuolloin sovittiin, että edetään näiden sovittujen hankkeiden sovitun sovittujen menettelytapojen mukaan niin, että se täällä sitten ensin parlamentti ja sitten neuvosto nämä asiat hyväksyvät. Mutta, mutta ymmärtääkseni tämä on vähän niin kuin Euroopan lainsäädäntöä sitten, joku on täällä kolmikannassa sovittu. Eli me, meidän tehtävämme on nyt sitten panna täytäntöön nämä suunnitelmat. Mitä tulee näihin jättiläisrekkoihin, tähän tarvitsisin varmaan enemmän kuin seitsemän sekuntia, mutta varmaan se tulee tuonne panna uudestaan vastaan, niin se vastaan sitten. Christine Revaud-Dallon. Äh, Christine Revaud-Dallon, bonne foi. Ma question porte Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Haluaisin kysyä neljänteen rautatiepakettiin liittyen seuraavaa. Olen ymmärtänyt, että olette sitoutunut siihen, että tästä keskustellaan, mutta jos poliittinen neuvottelu ei etene tai etenee liian hiteästi, oletteko valmis luopumaan teknisestä osasta, jonka suhteen täällä valiokunnassa on tehty paljon töitä, jonka suhteen on löydetty konsensus jo. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys liittyy eurooppalaiseen rautatievirastoon, joka kaikki eurooppalaiset virastot on tilanteessa, jossa sen talousarviota on leikattu 5 prosenttia. Kuinka te näette tämän viraston nyt toimivan, kun sillä on lisää kompetensseja, lisätehtäviä, mutta pienempi budjetti kuin ennen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, hyvä edustaja. Virastoihin liittyen tilanne on hiukan sellainen, että menneisyys vainoaa tulevaisuudessa. Minä olin näitä uusia sopimuksia neuvottelemassa virastojen kohdalla – mutta hyvä asia tässä on se, että Eurooppalainen rautatievirasto on sellainen virasto, joka on tulevaisuuden virasto. Sitä ollaan rakentamassa. Se on kasvuvaiheessa. Ja voin sanoa teille, että odottaisin 43 lisävirkaa, jotka myönnetään Euroopan rautatievirastolle. Näin sen henkilöstö olisi noin 200 henkilöä, joten tämä kasvu olisi melko merkittävä tässä virastossa. Ja kuinka sitten yleisesti kulujen leikkauksen aikaan ja kun 5 prosenttia on varoja leikattu kaikissa virastoissa, pystytään toimimaan. Tässä erityisesti meidän täytyy tarkastella mahdollisuutta rahoittaa näitä uusia asiantuntijatoimia Euroopan rautatievirastossa maksujen kautta. Maksuja velotettaisiin kaikista lupapalveluista, joita rautatievirasto tarjoaa. Minä uskon, että tätä virastoa paljon rautatie sektori odottaa. Ja he katsovat siihen, että pääsemme näistä 26 000 kansallisesta säännöstä, säädöstöstä eroon. Ja tämä helpottaisi toimintaa, sillä esimerkiksi tällä hetkellä, jos haluat ottaa käyttöön uudenlaisen veturin, niin täytyy tehdä kahden vuoden työ, ja tämä tulee tehdä uudelleen jokaisessa jäsenmaassa. Viraston kautta toiminta olisi nopeampaa. Meillä olisi asiakirja, joka olisi toimivaltainen kaikissa jäsenmaissa. Tämä rautievirasto tulee siis saamaan lisähenkilökuntaa ja mahdollisuuksia toimia. Nyt sitten ITRE-valiokunnan edustajien kysymykset. Angelika Niebler saa seuraavan kysymysvuoron täällä päin. ilta Haluamme hiukan vaihtaa maisemaa ylemmäs avaruuteen. Galileohan yksi meistä, meidän kirkkaammin loistavista majakoistamme tältä osin, mikä parlamentissa on synnytetty. Ensimmäinen kysymykseni olisi, että jos teidät virkanne vahvistetaan, <clears throat> haluatteko käyttää tätä Galileota ajaa yhtä pont, pont, pont, pontevasti kuin edeltäinen, Millä tavalla ajattelette tätä rakennustyötä ja, ja käytäntö loppun saattamista hoitaa. Entä sitten nämä patentit, jotka tätä Galileota tarvitaan? Ajatteletteko saada sitten patenttioikeuden, patenttiasiat kuntoon, että me saadaan tällainen oikeuden perusta Galileolle myöskin jatkossa? ajatellen, että kolille on sekä kaupallista että kaikille avointa käyttöä. Kiitos edustaja Nibler. E, e, en kyllä aivan ehdottomasti vastaan siihen ensimmäisen kysymyksen. Kyllä näin. Mehän on Kalilaata työstäneet jo niin, niin pitkään kuin, niin pitkään kuin olemme edeltäni Tajani teki erinomaisen hyvää, hyvää työtä tässä. Siinä mielessä pesä on puhdas, nyt voimme, pöytä on puhdas, voimme lähteä tätä eteenpäin rakentamaan tietyllä aikataulullakin. Tänään, tänään oli uusi tällainen tutkimuskomission kokous tällä kertaa Moskovassa – Äh, mitä sitten siihen tapahtuu tässä, tässä, äh, tässä äh, satelliittien lähetyksessä sattuneita, sattuneita häiriöitä, johon nehän päätyvät väärälle radalle, radalle. Me emme välttämättä kuitenkaan niitä menetä, mm, ovat kuitenkin väärällä radalla tällä hetkellä. Ja meidän täytyy tässä miettiä tämän selvitystyön lopputuloksia, mitä äh, laukaisussa tapahtui. Äh, mehän haluamme tietysti sate, satelliten olla äh, oikeassa asemassa Galileon kanssa ehkä, missä ne nyt ovat, jolloin ne väittävät käyttökelvottomiksi. Eli pitääkö meidän jatkaa näitä laukaisuja aikataulun mukaan vai ja, et, et, et, vai varmistaa sen, että kaikki tekniset kommervenkit ovat nyt ratkaistuja, että voimme sitten turvallisesti niitä äh, käyttää. Ensi vuonna oli äh, määrä Ariane, viittä ryhtyä käyttämään neljän satelliitin avaruuteen saattamiseksi, että sitä kautta varmaan äh, Galileokin sitten saadaan oikealle radalle. Herra Stanishev. Um, Arvoisa puheenjohtaja, hyvä herra Seskovis, toivotan teidät erittäin lämpimästi tervetulleeksi tähän kuulemiseen. Ensinnäkin minä pystyin tutustumaan teidän työhönne jo aikaisemman komission kaudella. Toimitte todella tarvo, tarmokkaasti ja tehokkaasti ja minä toivon teille ihan samaa seuraavassakin komissiossa. Minulla on selkeä kuva teidän kautta. Se on todellakin laaja, monipuolinen. Siellä on mahdollisuuksia, mutta myös ongelmia ja haluaisin teidän teiltä tarkemmin kysyä näkemyksestänne EUn avaruuspolitiikasta ja mitkä ovat näitä avainaloitteita, aloitteita, joihin aiotte ryhtyä tällä saralla aivan erityisesti. Aiotteko te esitellä laukaisupolitiikan, jolla varmistettaisiin se, että Eurooppa jatkossakin pääsee itsenäisesti avaruuteen, muistaen sen, että tämä tulee olemaan yksi isoista kysymyksistä – jota käsitellään USA-EU-huippukokouksessa joulukuussa? Ja sitten mihin muihin toimiin aiotte ryhtyä avaruuden tutkimuksen yhteydessä? Sehän on yksi prioriteettialue avaruuspolitiikassamme EU-ssa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia teidän ystävästä sanoistanne, mutta uskon, että energia ja tehokkuus ovat näitä tärkeitä sanoja myös liikennepolitiikassa ja myös avaruuspolitiikassa EU:ssa. Ja mitä tulee liikenteeseen, niin se sopii sinne, mutta tietenkin myös avaruuspolitiikkaan. Kuten sanoin, edessämme on ehkä kaikkein ratkaisevimmat viisi vuotta avaruuspolitiikan kehityksessä EU:ssa, mitä koskaan on ollut. Me haluamme saada Galileon kunnolla toimintaan. Se tarkoittaa sitä, että Lähes 30 satelliittia on siellä riippuen siitä, kuinka monta on kiertorilla ja kuinka monta on varakapasiteetissa ja mitä on tästä korvaavaa kalustoa. Samanaikaisesti haluaisimme edistyä Kopernikusohjelmassa. Me haluaisimme siinä saada 12 ilmaan maan käyttöön, koska Galileohan käytetään erityisesti maailmanlaajuiseen paikantamisjärjestelmissä – ja myös tällaiseen aton, atomisen, at, a, atomisen kellon säilyttämisen aletaan tavallaan aikamääre kaikille, kaikille transaktioille pörsseissä maailmassa ja globaalissa finanssimaailmassa yleensäkin. Siksi olen sitä mieltä, että on aivan ratkaisevaa, että EU:ssa olemme riippumattomia niin, että meitä sulta pihalle, koska meillä yksinkertaisesti ei ole avaruus, jos meillä ei avaruuspolitiikkaa. Ja mitä tulee näihin laukaisuihin, niin nyt jo on analysoitu tilannetta ja korjaavaa työtä tehdään sen suhteen, miten voimme onko arean kuusi vai viisi käytössä vai mitä. En siis en halua vain Arjan viitosen kaltaista isoa laukaisetta tai pientä niin kuin Vega, mutta myös tällaisia keskikokoisia laukaisimia, joita nyt Science Rockets operoi. Vážený pane komisaři, budu hovořit svým mateřským jazykem, protože vím, že čeština patří taky do... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, ehdokas puhun äidin kieltäni, koska teillä on myöskin tsekki. Haluaisin tässä kysyä satelliittinavigaatiojärjestelmästä ja virastosta, joka tulee olevan Galileo Egnos-järjestelmissä erittäin tärkeässä roolissa. Voisiko olla mahdollista käyttää synergiaetua ja antaa tälle virastolle uusia tehtäviä myöskin Kopernikus-ohjelmassa ja muissa hankkeissa, sillä uusien virastojen luominen eri projekteille olisi liian kallista ja toistaisi vain tehtyä työtä. Za to, že môžem e, jednu z nich e, odpovedať vo svojej materčine, lebo viem rozumieť, aj keď budem hovoriť e, po slovensky. Čo sa týka budúcnosti agentúry... Mitä tähän, tähän tulevaisuuteen, tämän järjestön tulevaisuuteen ja, ja muuhun voimme todeta, että että, että tämä on meille tulevaisuudessa painopiste, että me että äh, äh, todellakin sitten voimme käyttää äh, heliosta tuollaiseksi kaupallisena, kaupallisesti hyödyksi, ja tämmöinen business uptake mahdollisuus tässä tarjoutuu, niin kuin sanotaan mitä kansalaisiin tulee, pitäisi olla tietysti sitten eurooppalaisten yrittäjien käytössä, eli että mahdollisimman laajat tehtävät siinä sitten tulisi täyttäneet meissä jo Kopernikuksen yhteydessä. On hyvä ihme, se sadalla kentällä EGNOS jo on käytössä Euroopassa ja, se on aika paljon halvempaa kuin muu teknologia. Ja se on sitä paitsi huomattavasti nykyaikaisempi kuin nykyiset monet tekniikat. Ja mitä sitten tulee tämä Kopernikuksen synnyttämä tietomäärä, pitäisi käyttää mahdollisimman optimaalisesti hyväksi, kuten tästä valmistaudun tähän tämänpäiväisen tilaisuuteen, luin, että, että, että, että, että Kopernikus tuottaa Äh, valtava, äh, mä, valtavan määrän tietoa. Minun täytyy vielä selvittää, mit, mitä se oikein käytännössä tarkoittaa, millä tavalla tätä tietoa sitten kaikkein parhaiten voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi tällaisista tällaisissa äh, hätätilanteissa ja muissa poikkeavissa tilanteissa. Komissiollahan on tässä nyt suuret mahdollisuudet niin ja se tieto, mitä me saamme Kopernikuksesta irti, mutta sitten esimerkiksi siirtää vaikka Frontexin käyttöön tai ympäristöviranomaisten käyttöön merenkulun turvallisuutta vahvistamaan tai näin poispäin. No, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Haluaisin esittää teille kysymyksiä, joka liittyy avaruuteen. Sehän on nykyaikainen aihe. Ja myöskin eh, liikenteeseen, kuten TRAN-valiokunnan varapuheenjohtaja. Haluaisin tietää, onko komissio eh, samoilla linjoilla, oletteko kollegoiden kanssa samoilla linjoilla. Onko meillä teollisuuden tukiohjelmaa Galileon maa-ulottuvuuden tukemiseksi? Tämähän arvioitu useiden miljardien dollareiden arvoiseksi. Onko tässä valmistelutyötä käynnissä? Ja avaruuteen liittyvä kysymys, onko komissiolla tai onko teillä tarkoitus kasvattaa tukea näihin satelliittien laukaisemiseen ja sosiaaliseen polkumuntiin liittyen liikennealalla. Ähm, oletteko te täysin kabotaasin vapauttamisen kannalla? Oletteko te kollegoidenne kanssa samaa mieltä siirty, siirrettyjen työntekijöiden tilanteen suhteen ja tuetteko sitä, että meillä olisi tieliikennevirasto, joka perustettaisiin? Thank you. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia niin, hyvä varapuheenjohtaja Henke. Aivan aluksi meidän täytyy luonnollisesti mielestäni tukea erityisesti säätelytoimin Galileon eri bisnesulottuvuuksia. Aina jos voimme tukea toimintaa, meidän tulisi niin tehdä, että voisimme varmistaa, että esimerkiksi e-call järjestelmän toiminta on täysin Galileo-signaalin kanssa yhteen sopivaa. Kaikki laitteisto, joka esimerkiksi liittyy pelastushankkeisiin tai pelastusetsintä palveluihin kriisitilanteessa, mielestäni tulee toteuttaa niin, että kaikki tämä uusi laitteisto on Galileo yhteen sopivaa ja meidän tulee tehdä teollisuuden kanssa läheisesti yhteistyötä ja Galileo-viraston kanssa yhteisesti yhteistyötä, sillä heidän salkkuunsahan tämä kuuluu, jotta voisimme varmistaa sen, että Galileo-signaali otetaan käyttöön ja että se tulee tukemaan teollisuutta ja työpaikkojen syntymistä Euroopassa. Galileohan tulee olemaan tällainen etulinjan projekti ja se on jotakin, mikä on nykyisin tunnettu GPS-järjestelmien ansiosta. Meidän tulee tehdä siis kaikki <clears throat> mahdollinen, jotta voimme varmistaa sen, että Galileota käytetään kylliksi. Näihin laukaisuihin liittyen tämä on suuri tehtävä, mutta minä tukisin kaikkia projekteja, jotka tarjoavat meille lisää riippumattomuutta avaruuteen pääsyssä. Edustaja Ransdorf. Děkuji. Já dám také možnost panu eh, komisaři. Puheenjohtaja, minäkin annan teille tilaisuuden puhua slovakin kieltä, siksi kysyn tsekiksi kysymykseni. Mielestäni on erittäin tärkeää, että komission jäsen viittaa meriliikenteen mahdollisuuksiin tai sisävesiliikenteeseen. Minua hämmästytti, että tätä käytetään vain 15 prosenttia hyväksi siis sisävesiliikennettä. Joten kysynkin, miten aiotte vaikuttaa siihen, että käytetään paremmin muita jokia, siis 15 prosenttia vain Donavasta käytetään hyväksi. Esimerkiksi valko pohditaan sitä, että lietetään joki, jokin joki Niebrein ja näin luotaisiin sisävesitie, joka nopeuttaisi tietä nelinkertaisesti Välimerellä ja Itämerellä. Haluaisin tietää, tukisitteko te kunnianhimoista hanketta, jonka presidenttimme on esittänyt, että äh, yhdistettäisiin Elva, Danuven ja Overin. Näin yhdistettäisiin kolme eurooppalaista merialuetta toisiinsa, mutta myös tässä puututtaisiin kyllä äh, saksalaisen lain käyttöalueeseen, koska Brandenburg ja Saksin ni, niillä on parlamentaarinen päätöslauselma valmiina tästä aiheesta. Eh, Panovi Ransdorfovi za eh, možnosť vystúpiť eh, v Slovenčine. A... Kiitoksia. Minä nyt sitten käytän tilaisuutta hyväkseni puhuakseni Slovakiaa. Ja haluan tässä korostaa vielä sitten tämän kysymyksen vastauksen kautta sitä, mitä potentiaalia minkälaisia, mitä potentiaaleja sisävesiliikenteessä on, on tarjolla. Ja ne mahdollisuudet mm, tietysti rajoittuvat, niin mahdollisuuksien hyödyntämistä rajoittaa tietysti käytettävissä oleva budjetti, mutta mutta esimerkiksi äh, aiemmin ei varmasti ole läheskään yhtä paljon rahaa äh, tänne äh, oh-, ohjattu kuin nyt edellisellä vaalikaudella esimerkiksi nimenomaan juuri sisävesiliikenteen tukemiseksi. Näin pyrimme mahdollistamaan tehottamaan vanhanaikaisen laivaston, kaluston uusimisen ja infrastruktuuria eh, parannetaan kautta linjan, siis eh, sekä näillä kanavilla että satamissa, mutta eh, haluamme myöskin henkilökunnan koulutukseen investoida, koska nimenomaan PK-sektori tällä, tällä saralla näyttelee merkittävää roolia. Mitä sitten itse hankkeisiin, jotka edustaja viittasi, kysymyshän on nyt siitä, ovatko ne yhteensopivia ten t hankkeita ja muiden tarjolla olevan rahoitusmahdollisuuksien kanssa. Would you not agree that the... Ettekö saa mieltä siitä, että EU erityisesti liikenteessä sen ei pitäisi tuhlata veroeuroja tällaisiin hienoihin hankkeisiin, jotka eivät mitenkään hyödytä tavallisia veronmaksajia Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa, jotka ovat kärsineet valtavasti EUn poliittisista prestiisihankkeista. Viittaan euroon. Euroopan rauhanohjelma, onko sekin tällainen suunnitelma? EU kuvittelee taloudellisia unelmia ja pyrkii kilpailemaan Euroopan kanssa mutta päätavoitteena Galileo-ohjelmassa, Kopernikuksessa satelliittiohjelmassa on ö, vakoilla tavallisia eurooppalaisia kansalaisia ja brittialamaisia, kun he kulkevat Euroopassa. Ö, voidaan ve- täyttää EUn ö, elitin taskuja, kun taas säästöjä, säästöt koskevat tavallista kansaa. Että käyttää uutta asemaa, että lopetettaisiin tällainen absurdi itseään palkitseva fantasia, jonka veronmaksajat rahoittavat. Varmastikin markkinat paremmin pystyvät tarttumaan avaruuspolitiikkaan ei tässä tarvita mitään ylikansallista koneistoa, kuten EU. As a commissioner designate, I should say also... Komissaari ehdokkaan pitää tähänkin vastata eikö vaan? Mutta ymmärrän kyllä, että kun otettiin tässä keskusteluun näitä näkemyksiin, eh, hän, siis hän halusi keskustella tästä aiheesta, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että jo aikaisemmista kannatoista ne olette ehkä huomannut, että minä en ole samaa mieltä siitä, miten kuvasitte eurooppalaista avaruuspolitiikkaa, enkä ole samaa mieltä siinäkään, miten te kuvasitte siitä, miten eurooppalaisia varoja tällä alueella käytetään, koska olen aivan vakuuttunut siitä, että Eurooppa tarvitsee avaruusohjelmaansa. Me tarvitsemme itsenäisyyttä, riippumattomuutta tässä asiassa, autonomiaa, mitä tulee avaruuden, avaruuteen pääsyyn. Eikä tässä ole kyse vain mistään prestiisistä tai arvostuksesta. Ei se tähän mitenkään mielestäni liity. Me tarvitsemme sitä teknologista, teknologiamme varten, älykkäitä mm, liikennejärjestelmiä vastaan. Että tätä, tätä tarvitaan pankkisektorillamme. Olen varma, että jos kysyisitte kollegoilta niin Lontoon Cityssä, he kertoisivat, kuinka tärkeä tämä atominen kello merkintä heidän transaktioissaan oikein on. Ja siksi olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi vain luottaa yhteen järjestelmään, vaikka se onkin niin kovin hyvä. Ja me teemme yhteistyötä GPS sen kanssa varsin hyvin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että Eurooppa on tarpeeksi kypsä, tarpeeksi kehittynyt, että sillä on ihan oma järjestelmänsä, joka minun tietääkseni on saanut nyt paljon tukea myös amerikkalaisilta kumppaneiltamme. Kiitos. Jetzt hat das Wort Claudia Schmidt. Claudia Schmidt vuoroon. Anteeksi. Tässä, tässä olivat Itren kysymykset. Kiitoksia kovasti ja kiitos Äh, valiokunnan puheenjohtajalle siitä. Nyt jatkamme siis meidän valiokuntamme kysymyksillä. Niin, kiitoksia. Äh, yhteinen äh, talousalue tarvitsee myöskin talousen liikennealueen. Nyt, nythän meillä on eri 25 tai enemmänkin erilaista tiemaksujärjestelmää meillä. Me, me olemme päättäneet omani, omamme, siis Saksassa jo vuosikymmenen sitten, muualla mitä, voitaanko vaatia muiltakin jäsenmailta äh, samaa samanlaista. Äh, se, se äh, johtaisi siihen, että liikenne kansallistetaan helposti. Sitten infrastruktuurin ylläpitäminen kuuluu kansallisvaltioiden perustehtäviin ja näin ollen että myöskin sitten voidaan edellyttää teidän vapaata käyttöä. Millä, miten, te suht, miten te suhtaudutte yhtenäisen eurooppalaiseen tiemaksujärjestelmään ja me, me, me, tuleeko siinä sitten poistaa voimassa olevat järjestelmät, että oletteko tässä aktiivinen ja tuletteko keskustelemaan Saksan saksalaisten ministerikollegan toiveisiin siinä reagoida. Thank you very much. I... Niin, kiitos. Niin, Euroopassahan meillä on yksi ongelma. Me olemme aika hyviä rakentamaan infrastruktuuria, mutta yhä huonommin niistä pidetään huolta, siis näistä rakenteista, kun rahaa tulee teiden äh, rakentamiseen, siinä kyllä löytyy, löytyy aina investointirahaa, mutta ylläpitoon, kunnossapitoon ei tunnu löytyvän. Jos ajatellaan nyt näiden sisäisten äh, kustannusten ulkoistamista, niin tässä tämä kuvastaa juuri, miten tärkeää on kaikki äh, seikat ottaa huomioon ja mahdollistaa sellainen rahoituslähde, joka oikealla tavalla – sitten rahastaa jokaista käyttäjää, joka tätä infrastruktuuria sitten käyttää sen, sen mukaan, miten paljon hän sitä käyttää. Sen vuoksi tämä nykyinen tilanne Euroopassa on se, että, että kun on, Euroopassa matkaa autolla ja maksaa kaikki tie, maksut ja vinnitit, ja ostaisi sieltä sellaiset nämä tuulimerkit, koska ei enää näkisi tuulilasista tietä, kun, koko lasi on täynnä näitä erilaisia <clears throat> maksutarraja. Täytyy toki tätä jollain tavalla kyetä nykyaikaistamaan. Esimerkiksi tämmöinen äh, matkaperusteinen maksu on parempi kuin aikaperusteinen. Esimerkiksi meillähän on jo olemassa teknologiaa tähän äh, tarjolla, mutta tämä on erittäin arkaluontoinen asia äh, maiden kannalta ja vastatakseni viimeiseen kysymykseen, että tämä syrjimättömyyskysymys on yksi perussotamissopimuksen peruskuvia, kiviä, ja meidän pitää siihen nojata jatkossakin. Sitten edustaja Liberatski. Panie komisarzu, pierwsze moje pytanie jest następujące. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Ensimmäinen kysymykseni on seuraava. Meillä on verkkojen Eurooppa-väline. Meillä on väline, jonka tarkoitus on tukea investointeja, TEN T. Kuinka tulette varmistamaan sen, että meillä on tasapaino rautateiden ja teiden käytön välillä? Tätä tasapainoa ei monissa jäsenmaissa ole olemassa. Te puhutte paljon infrastruktuurista, mutta me haluaisimme tietää, mikä kantanne on liittyen joukkovelkakirjoihin, hankejoukkovelkakirjoihin, yleisesti ottaen ja verkkojen Euroopan välineeseen liittyviin kirjoihin ja ehkäpä pääomittamiseen. Me varmastikin kaikki tarvitsemme komission jäsenen, joka olisi eurooppalainen liikenneministeri, joka ei vain piirtele karttoja. Meillä on nyt Venäjän saarto, ei vain elintarvikkeiden osalta, mutta myöskin äh, liikenteen osalta meidän kuljetusalallamme ei ole mitään kuljettavaa. Tässä ei pitäisi puhua kompensaatioista vain elintarvikesektorille, mutta myöskin kuljetussektorille. Tuletteko keskustelemaan näistä asioista komissiossa ja yhdessä Venäjän kanssa? Ranska on luonut sääntöjä kuljettajien lepotauoille. Tuletteko te puuttumaan tähän? Ja sitten vielä huomio pidän todellakin teidän CV-stänne. Thank you very much. Paljon kiitoksia, kiitoksia. Koskien ensimmäistä kysymystä siitä, että löydämme oikeanlaisen tasapainon TNT-verkostohankkeiden välillä. Tässä olen sitä mieltä, että me olemme jo sopineet täällä parlamentissakin ainakin alustavasti siitä, minkälaisia projekteja meillä pitäisi olla, minkälainen menettelytapa käytössä ja kuinka me jaamme tämän rahoituksen 20 prosenttia verkkojen Euroopalle, 20 prosenttia menisi pullonkaulaongelmiin, rajat ylittävään liikenteeseen niin edespäin. Ja Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin. Tämä on mielestäni se metodologia, joka pitäisi pitää mielessä, kun valitsemme hankkeita ja ratkomme niiden rahoitusta. Sitten nämä hankejoukkovelkakirjat tässä. Kun olin Barroson toisen komissiokollegion jäsen, täytyy myöntää, että tiedämme nykyisin paljon paremmin, kuinka näitä joukkovelkakirjoja voidaan käyttää hankkeen rahoituksessa ja kuinka meillä voi olla innovoivempia ratkaisuja rahoituksessa myöskin erilaisissa kehityshankkeissa. Ja luonnollisesti myöskin tämä Venäjän saarto, se on asia, josta uusi komissio, kollegio tulee keskustelemaan teen parhaani, jotta voisin sitä käsitellä kaikissa mahdollisissa yhteyksissä venäläisten kumppaneidemme kanssa. Andor Delhi Entschuldigung. <laughs> Ja. Ähm, Elnök úr, tisztelt Sefcsovics úr, az egyik... Arvoisa herra, Sefcovics yksi yhdeksästä käytävästä on Rein tonava yhteys on ehkä kaikkein tärkein yhteys jäsenvaltioissa, mitä tulee itä-länsisuuntaan Reinin alueelta. Tonavan kautta Mustalle merelle saakka. Lisäksi on olemassa EUn Tonava-strategia, jonka tarkoituksena on edistää liikkuvuutta, intermodallisuutta sisävesiliikenteessä. Kuitenkin Euroopan vesireitit eivät kuullut pelkästään neuvolle, vaan myös naapurimaalle, kuten Serbialle, Bosnia-Herzegovinalle, Moldavialle ja Ukrainallekin. Miten aiotte varmistaa, arvoisa komissaari ehdokas, että näissä EUn ulkopuolisissa maissa Tonavan rannalla on tarvittavat varat täytäntöönpanna hankkeita, jotka ovat relevantteja Euroopan sisävesihankkeelle.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 Viki Meijer seuraavaksi. Kiitoksia. Minulla olisi kolme spesifistä kysymystä eri aiheista. Ensinnäkin tämä äh, viime kuun satelliitti fiasko. Minä en istu itse valiokunnassa mutta haluaisin kuulla teiltä, mitä seurauksia tästä katastrofaalista kahden satelliitin laukausyrityksestä tulee olemaan ja miten tulette estämään tämmöiset möhöläykset, kallit sellaiset jatkossa? Ja toisekseen, millä erityisellä tavalla ajattelitte poistaa kuljetussektorin byrokratiaa tai sitä vähentää? Ja kolmanneksi, mitä tuumitte kansallisten parlamenttien keltaisista korteista mahdollisesti? Kiitoksia näistä kolmesta kysymyksestä mitä tulee tähän äh, äh, satelliittien äh, lähetysanomalioihin elokuussa, tämähän on mutkikas ala ja kysymys. Prosessit ja menettelyt ovat monimutkaisia. Tietenkin olemme erittäin pettyneitä siitä, että tämä pääsi tapahtumaan ylipäätänsä. Nämä ensimmäiset havainnot osoittavat sen, että ne ovat erittäin, erittäin hyviä, <clears throat> mutta, mutta ne ovat nyt sitten toimivat hyvin, mutta väärällä radalla. <clears throat> tämä, tämä viimeinen vaihe tässä laukaisussa, tämä fregatti, nimenen vaihe, siinä on joku häikkä ollut niin, että sitten satelliitit päätyivät väärälle radalle. Miten tämä on mahdollista ollut ja miten se voidaan jatkossa estää? ovat kysymyksiä, se tietenkin, joihin on, on ja, johon ratkaistava äh, ennen kuin jatkamme sojus äh, kantoraketeilla, enää tietenkin tässä niin kuin sanottu, tässä palaa veronmaksajien rahaa toivottavasti, ja varmasti näin ei äh, tule tapahtumaan. No, onneksi meillä on sopimukset Ariane 5 raketin kanssa seuraavasta neljästä, neljästä laukaisusta Ariane pystyy kantamaan, ei yhteen kantamaan neljä satelliittia kerrallaan. Se on järeä kantoraketti, eurooppalainen ja siksi luotettava. Ja kun käytämme Ariane viisi kantoraketteja, voimme varmaankin sitten hiukan kuroa, kuroa umpeen tätä eroa, tätä aikaviivettä, mikä sitten näiden satelliittien saattamiseksi ja Galileon kanssa samalle lentoradalle tästä koituu. Äh, tulemme varmaankin käyttämään kaikki äh, keinot hyväksemme, jolla pyrimme äh, näitä, mitä tulisi tähän byrokratian keventämiseen. Kaikki laki, lainsäädäntö joutuu syyniin, jota keventämisen varalta tämä keltainen kortti on ihan oma maailmansa, ja sitä olin itse luomassa, ja varmaan tulee Eurooppa-lakia kunnioittamaan. Bas Eichhout seuraavaksi. Mistä? Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, Herra Sefkovic, minä olen täällä. Kiitoksia kaikista vastauksista tähän mennessä. Minun täytyy sanoa, että tähän viittaan nyt kirjalliseen vastaukseen kestävän liikenteen alalla. Tämä vastaus oli hiukan pettymystä tuottava, sillä se ei ole kovinkaan konkreettinen kestävän liikenteen alalla. Haluamme auttaa teitä, teidän täytyy kuitenkin itse toimia ensin. Kaksi kysymystä. Tässä eh, ilmastoenergiapaketissa 2020 komissiolta eh, liikenneosuus on melkoisen tyhjä vaikka valkeassa kirjassa on hyvin selkeästi mainittu, että tarvitsemme selkeitä välineitä 2020 jälkeiselle ajalle liikenteen alalla. Kuinka tulette toimimaan hiilidioksidistandardien parissa vuoden 2020 jälkeen ja liikenteen alalla? Ja toinen asia koskettaa globaalia ilmailua. Me tiedämme, että ikä on täytyy vuoteen 2016 mennessä globaalit standardit tarjota. Mutta miten te tulette tekemään sen eteen, että voitte ikauta tässä työntää eteenpäin, sillä muutoinhan miten ei tapahdu? Ma- Paljon kiitoksia, kiitoksia siitä, että täsmennätte vastauksia ja kiitoksia näistä ajatuksista, joita tässä esitätte. Tähän vuoden 2020 jälkeisen ajan tilanteeseen viitaten uskoakseni biopolttoaine tavoite Tehän tiedätte, että ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet eivät ole kovinkaan rohkaisevia kokemus niistä. Meidän täytyy ajatella vaihtoehtoisia polttoaineita. Uudet teknologiat, jotka nyt nousevat esiin, varmaankin ovat käytössä vuoteen 2020 mennessä ja julkisessa liikenteessä sen roolihan on erittäin tärkeä, kun pyrimme vastustamaan ilman saastumista kaupungeissamme ja minä haluaisin tukea uuden tyyppisen liikenteen käyttöönottoa, puhtaan liikenteen, uudet, uutta teknologiaa käyttävän liikenteen ja sellaisen, joka on järjestetty hyvin intermodalla tavalla niin, että se motivoi ihmisiä jättämään oman autonsa kotiin. Tämän olisi suuri apu, kun pyrimme laskemaan ilman saastumista ja vähentämään ruuhkia kaupungeissamme. Tämä olisi se tapa, jolla käsittelisin kysymyksen ensimmäistä osaa. Sitten toinen asia, ICAO, kansainvälinen siviiliilmailujärjestö. Tässä tehän tiedätte, että Euroopan unionin rooli siinä on melkoisen monimutkainen. Me olemme tarkkailijajäsen yhä ja me luotamme jäsenmaiden välisten, väliseen yhteistyöhön ja jäsenmaiden politiikkojen koordinointiin ja yhteistyöhön tässä ikä on päätöksenteko menettelyssä. Käytän kaikki suhteeni hyväksi. Eurooppalaiset liikenneministerit ja muut, ja pyrin varmistamaan, että ikäossa he ajavat meidän asiamme. Yeah, thank you. Mettenburg. Öö, maantieliikenteestä kysymys on onneksi. Öö, jotta öö, maantieliikenne toimisi tasavertaisissa oloissa on täysin välttämätöntä, eikä äh, välttämättä pitäisi äh, äh, jättää liikaa lainsäädäntöä jäsenmaille. Sehän on näkynyt selkeästi näissä lepoajoissa ja ajoajoissa, niiden poikkeavassa kohtelussa. Esimerkiksi Ranskassa Eh, lepoa hytissä ei enää lasketa lepoajaksi, ja siinä on sitten uhkana 30 000 sakot, eh, kun sen siellä muissa maissa eh, hytissä, ajohytissä lepääminen on ihan kelvollista lepoa aikaa. Miten te sitten komission jäsenen ajattelisitte tämän kaltaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa valvoa ja huolehtia, että se on sitten tasapuolista kaikissa maissa, kuten Rike totesi, miten sitten liberalisointiin suhtaudutte kabotaasin osalta. Thank you very much uh, uh, for this question. At first, uh... Eh, varmastikin kaikki kysymykset, jotka otitte esille, siinä selvästi hyväksyitte sen, mitä sanoinkin, että se, mitä tässä tarvitaan, tieliikenteen yhteydessä on syvällinen tarkastelu tämänhetkisestä tilanteesta, tämän lainsäädäntötilanteesta ja sitten pitäisi varmistaa, että teemme useita eri asioita. Ensinnäkin selvennämme asioita. Toiseksi yksinkertaistamme, kolmanneksi ottaisimme mukaan työmarkkinaosapuolet keskustelemaan siitä, miten tämä kaikki pitäisi suorittaa ja hoitaa ja tehdä niiden kanssa yhteistyötä. vakuutuksista sen suhteen, että kun pitää noudattaa sosiaalisia oikeuksia tieliikenteessä, niin meillä olisi yhteinen foorumi tai pohja. Ja sitten kun on näin, niin sitten meidän täytyy myös toimia tämän mukaisesti. Sitten kun puhutaan käytännöstä, te viittasitte Ranskan tilanteen, minun täytyy sanoa, että sama tapahtuu Belgiassa. En ole nähnyt mitään lainsäädännöllisiä selkeitä esteitä, etteikö voisi repoaikansa viettää ohjaamossa autossa. Mutta ennen kuin tässä hypätään mihinkään johtopäätöksiin, niin mitä me nyt teemme ja mitä minäkin haluaisin jatkaa on, että me haluamme tällaista selvennystä Ranskalta, samoin Belgialta, niin sanotun EUn pilottihankkeen muodossa, jonka yhteydessä yritämme ratkaista näitä ongelmia silloin, kun tulee sellainen tilanne eteen, että täsmällisellä tavalla ei eurooppalaista lainsäädäntöä täytäntöönpano. Otamme tämän näiden kahden maan viranomaisten kanssa esille ja toivon, että löydämme hyvän, hyväksyttävän ratkaisun, joka ei syrji ketään ja joka kunnioittaa, noudattaa voimassa olevaa Euroopasta lakia. Osma Svotoski. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, szanowny Panie Komisarzu, ja mam <clears throat> pytanie do... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Minulla olisi seuraava kysymys. Tämä liittyy teiden rakentamiseen. Minä, minun maassani paljon teitä on rakennettu, mutta sellaisella tavalla, että tieosuuksia on rakennettu, mutta ne eivät liity toinen toisiinsa. Meillä on moottoriteitä, jotka katkeavat jossakin kohtaa. Ja vain silloin, kun infrastruktuuriprojekti on toteutettu sataprosenttisesti, se on toimiva. Ettekö ole sitä mieltä, että meidän tulisi muuttaa tapaa, jolla teitä rakennamme niin, että niitä rakennettaisiin osio osialta ja niin, että sellainenkin osuus, jota ei ole täysin tehty, valmiiksi voisi olla käytössä pisteen A liittämiseksi pisteeseen B. Very much, uh, for the... Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä ongelma ei ole vain Puolassa vallalla valitettavasti. Monissa jäsenmaissa on samantyyppinen tilanne. En usko, että seurauksia on tällaisiksi tarkoitettu. Usein tilanne liittyy julkisiin hankintoihin, jotka saattaa riitauttaa, jotka vievät hyvin kauan aikaa. Ja myöskin usein vaaditaan jotakin hankkeita varten syvällistä ympäristöarviointia. Mutta olen samaa mieltä siitä, että meidän tulisi pyrkiä eurooppalaisissa projekteissa toimimaan erityisesti liikenteen alalla niin, että se, mitä me tuotamme, on jotakin, mikä auttaa auttaa nostamaan koko aluetta ylöspäin, niin että me monimutkaista tilannetta entuudestaan, niin että on olemassa moottoritie tai muu tie, joka jollakin tavalla päätyy alueelle, jolta on hyvin vaikea, lähestulkoon mahdoton sujuvasti jatkaa eteenpäin, niin kuin matkustaja on suunnitellut. Tämähän aiheuttaa ruuhkia ja kaikenlaisia ongelmia. Olen samaa mieltä siitä, että olisi parempi keskittyä kokonaisiin projekteihin, jotka selkeästi parantavat infrastruktuuria koko alueella ja jotka saavuttavat e- eurooppalaiset kaupungit ja projekteihin, jotka auttavat koko aluetta ja helpottavat liikennettä ja kulkemista kaupungissa tai tietyssä vaalipiirissä. Tässä mielestäni olisi tärkeää, että meillä olisi läheistä yhteistyötä myöskin alueasioiden pääosaston kanssa Eh, jotta voimme eh, taada sen, että asiat etevät näin kuin kuvasitte. Isabella Demont, kiitos puheenvuorosta. Minä haluaisin tähän kapotaasiin vielä palata. Johdannossa että totesitte, että tämä oli, olisi eh, hyödyllinen järjestely sen varmistamiseksi, etteivät rekat pahda maanteillemme tyhjinä niin ikään äh, mainitset siihen liittyvää äh, lainsäädäntöä. Onko teistä todellakin hyvä ajatus äh, ryhtyä toimeen tässä? Puhuitte innovaatioista, ja voisiko innovaatiosta löytyä sitten apu tähänkin ongelmaan? Kiitos kovasti. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että tähän asiaan pitää, pitää puuttua, kuten puheenjohtajanne jakoi äh, tarinaan kanssani, että jossa äh, kerrotaan äh, rekkakuskeista, jotka, jotka sitten radioitse vetoavat poliisiin, jotta he tulisivat heidät pysäyttämään, koska he alkavat olla jo niin väsyneitä pitkistä ajomatkoista, että ovat mieltävät olevansa vaaraksi liikenteelle. Eli kun ne eivät pomot, pomot suostu heidän ajoaikansa rajoittamaan, niin rajoittakoon poliisi sitten. Eli tämä eh, kertoo siitä, että säännöt on paitsi selkeytettävä, mutta myöskin eh, jotenkin saatava tällainen eh, sääntöjen noudattamiskulttuuri vallalle, lainkuuliaisuus. Että kaikki kuljettajat sitten noudattavat sääntöjä aikarajoineen ja muineen, joita eurooppalaisessa lainsäädännössä on kir- kirjattu. No toisaalta sitten mitä tulee kabotaasiin, se on taas myöskin aika arka aihe, arka aihe ja suuri yleisö e, mieltää sen sellaiseksi, että nämä sosiaalisen polkumyynnin ominaisuudet toteutuvat hyvin vähän äh, rahdista, parikymmentä prosenttia vasta kurjetetaan tässä tämän kapotaasijärjestelmän puitteissa näistä työmarkkina-asioista ja muista ongelmista johtuen, mutta lähinnä sitten myöskin siihen, että, että kapotaasi rajoittuu siihen, että, että jotta saat ottaa kotiviemisiksi jotain rahtia, saat pysähtyä vain kolme kertaa koko matkan aikana, minkä vuoksi sitten edelleenkin yksi neljästä perävaunullisesta kuorma-autosta ajaa tyhjänä. Tämä saa miettimään, että eikö olisi hyvä luoda yksinkertainen yksi sääntö, joka takaisi sen, että, että ympäristöstä tulee pidetyksi vastuullisemmin huolta ja että säännötkin ymmärrettäisiin paremmin ja niitä ne olisi helpompi noudattaa. Massimiliano Salini. Massimiliano Salini seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Saskovits. Alussa täällä olen. Alussa puhuitte Euroopan rautatieliikenteen hallinnointijärjestelmästä ja ERTMS. Se tarkoituksena olla tällainen merkittävä yhdentävä tekijä Euroopan rautateillä – tässä piti voittaa yhteen toimivuudesta, toimivuudesta raja-alueella teknisesti ajatellen, vaikka haasteita onkin teknisistä e, erityispiirteistä liittyvät tähän hallinnointijärjestelmään. Minulla on tässä kaksi kysymystä. Ensimmäinen, olisitteko samaa mieltä tai haluaisitteko tukea seuraavia vaiheita, jotta voidaan vakauttaa ERTMS-järjestelmät ja sen e, erityissäädökset ja sen käyttöönotto. Ja toiseksi tuletteko varmistamaan sen, että Euroopan rautatievirasto on vastuussa luvan annosta mitä tulee kalusteisiin ja raiteiden käyttöön. Kiitoksia. Te korostitte kysymystä, joka on todella tärkeä Euroopan rautatiesektorille, koska tämä ERTMS-järjestelmä, kaikki pitävät tätä aivan huippujärjestelmä. Se on kaikkein uudenaikaisin merkintäjärjestelmä, joka on kehitetty ja sitä kautta varmistettaisiin, että sitten kun se on käytössä, meillä voi olla enemmän junia raiteilla, enemmän työtä, enemmän matkustajia ja paljon parempi turvallisuustilanne myös raiteillamme. Ja huolimatta siitä seikasta, että tämä järjestelmä on kehitetty, niin siltikin meiltä vielä puuttuu, sanoisin, tällaista nopeampaa käyttöönottoa. Joten tässä varmasti paras ratkaisu olisi siinä, että saat e- ETRMS-johtaja olisi vastuussa tästä käyttöönotosta, joka todellakin veisi tätä asiaa eteenpäin Euroopan ydinraidealueella, jos, jossa on varsin selvää se, että me tarvitsemme tätä järjestelmää kaikkein eniten, koska mehän puhumme siitä, että rajoja ylitetään maasta toiseen. Tiedätte mm, varsin hyvin, että jos tällainen järjestelmä olisi käytössä, niin joitakin traagisia onnettomuuksia, joita rautateillä on Euroopassa tapahtunut viime vuonnakin, ne oltaisiin voitu estää, koska järjestelmä yksinkertaisesti on parempi ja turvallisempi. Ja voinkin vahvistaa, että mitä minun tulee, erän pitäisi olla vastuussa raiteista ja luvan annosta kaikelle liikkuvalle kalustolle, junakalustolle, ja sen pitäisi olla vastuussa, siis Euroopan rautatievirasto pitäisi olla vastuussa myös siitä, että ERTMS-järjestelmä käyttää, mutta to, suoritetaan asianmukaisella tavalla. Minä menisin vieläkin pidemmälle, koska tämä asia tulee varsin usein esille. Minä panisin erän vastuuseen myös teknistä erityispiirteistä, jotka liittyvät liikkuvan kaluston varaosiin. Tack ordet. Lundgren, eh, kiitoksia puheenvuorosta. Aluksi halusin eh, Tode, oli iloinen kuullessani, että olet ollut tehnyt ihan rehellistä työtäkin. Ja älä ikinä unohda sitä, millaista on pienen palkkaisen elämä. Ja monet, monia niistäkin tässä tulevassa työssäsi edustat. Eh, minä olen itse kolme, kolme, 30 vuotta rekkakuskina ja 10 vuotta siitä ää, eh, ulkomailla. Se mitä, mitä ongelmaa, me ajamme raskaita ajoneuvoja tuolla Euroopan teillä kuljetusliikkeen harjoittajien kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä tämä kapotaasi, kapotaasi tietysti oli se siinä että taustalla, ettei sitten joudut nälkäpalkalla ole toimimaan. logadessa, internetissä sanaa saat ajokortin, digitaalisen ajokortin ja passin hankituksi kätevästi Eh, eh, eh, kolme kertaa, kolme, kolme kappaletta kerrallaan. Silloin voit ajaa vuorokauden ympäri, koska yksikään poliisi ei kykene näitä kontro, kontrolloimaan. Että ainoa, ainoa keino, keino näiden korttiväärennysten suitsimiseksi on perustaa tällainen kansainvälinen rekisteri jo sellaisille kuljettajille, jotka harjoittavat rajat ylittävää liikennettä ja sitten hakisit sen paikallista poliisilta ja rekisteröisit sitten, rekisteröityisit sitten siinä. Ja eh, nyt sitten yhtäkkiä kansallisille eh, poliisiviranomaisille on annettukin eh, valta katsoa ja huolehtia siitä, että onko tämä kortti laillinen vai laiton. Kysymystä kuulunut. But, but, I, but I know what honorable ymmärsin kyllä, ymmärrän kyllä, mitä tässä arvon edustaja haluaisi minulle välittää. Tarkoituksenanne olikin varmaan välittää tämän asian vilpittömästi että auton kuljettaminen on kovaa hommaa, eikä kaikki kapotaasit harjoittajat ole konnia ja haluavat taloudellisesti vain toi, to, toimia ja saada sitten tulla matkallekin jotain kuormaa, ettei sitä sitten käytettäisi. Ja mitä tulee järjestelmän väärinkäyttöön, olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että, että pitää jotain tehdä. Kysymys herää, mitä Euroopan tasolla pitäisi tehdä olen varma, että näistä että säännöissä on parantamisen varaa ja täytäntöönpano kuitenkin on jätettävä kansalliselle viranomaisille. Sitten Jill Evans. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Minä haluaisin kysyä asioista, jotka liittyvät erityisiin alueisiin, kuten rannikko- tai vuorialueisiin. Ne tarvitsevat investointeja taloutensa vuoksi, mutta usein ne ovat ekologisesti herkkiä alueita. Minä edustan Walesia, sillä ei ole tnt käytäviä lainkaan. Ja meillä on kuitenkin erittäin elintärkeä linkki Irlantiin ja tarvitsemme kipeästi investointeja, jotta voisimme tukea rautatielinkkejämme. Mainitsitte aikaisemmin, että kuljetuspolitiikka on tärkeää, mutta se voi myöskin sulkea ihmisiä pois. Kuinka varmistatte sen, että oikeanlaista investointia ja tukea tarjotaan tämän tyyppisille alueille, jotka usein ovat vaikeita, vaikeapääsyisiä, mutta tärkeitä turismille tai muista syistä tärkeitä? Thank you very much. Paljon kiitoksia. Luonnollisesti tämä on erittäin tärkeä asia ja vaikea kysymys. Näen selkeästi, mitä tarkoitatte, ja olen samaa mieltä teidän kanssanne siinä, että kuljetus on erittäin tärkeä, ei vain talouden lähentämisessä ja kaupunkien liittämisessä alueisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, mutta myöskin samaan aikaan eurooppalaisen budjetin talousarvion taso on liian pieni, jotta kaikki tarpeet voitaisiin siellä kattaa. Tämän vuoksi olemme joutuneet keskittymään Euroopan ylittäviin verkostoihin ja pullonkauluihin ja ongelmallisiin alueisiin, jotka jarruttavat talouden kehitystä Euroopassa. Walesin tilanne luonnollisesti on sellainen, että sitä ei otettu tentee listalle. Uskoakseni olisi hyvin vaikea löytää eh, rahoitusratkaisua erityisohjelmille Walesissa, sillä säännöt yksinkertaisesti sellaisena, kun ne ovat sovittut, keskittyvät eh, siihen, että käytämme taloudellisia resursseja TNT-prioriteetteihin. Siellä Malteesi. Komissario eh, designato, lei prima non ha trovato il tempo di rispondere. Arvoisa komissaari, joka aikaisemmin teillä ei ollut aikaa vastata kysymyksen, jonka Karima Deli vihreistä esitti. Se koski torino lyon Luoti, Juna, rataa, osa Välimeren käytävää. Mielestäni tämä on uskomatonta julkisten varojen tuhlausta. Tämänhetkinen komissio päätti maaliskuussa 2013 leikata kolmasosalla yhteisrahoitusosuutta, josta oltiin päätetty 2008. Puolitoista vuotta tämän jälkeen kustannukset ovat jälleen nousseet rahoitustilanne Ranskassa ja Italiassa ei nyt tietenkään ole mitenkään tässä parantunut. Ja taloudellinen kestävyys, ympäristövaikutukset, erityisesti mitä tulee tähän toiseen rautatietunneliin, kaikki nämä vaikutukset vain lisääntyneet, joten haluaisinkin kysyä, kysyä teiltä ihan yksinkertaisesti, eikö nyt olisi aika panna koko hanke uuden tiukan taloudellisen seulan läpi, arvioitaisiin kustannukset ja hyödyt ja annettaisiin tämä tutkimustehtävä riippumattomalle taholle ennen kuin aloitetaan tarjouskilpailu. Ehkä rahat voitaisiin käyttää kyllä hyödyllisempiinkin hankkeisiin täällä Euroopassa. Thank you very much for, uh... Kiitoksia tästä kysymyksestä myös. Huomaan, että tämä on sellainen asia, josta kiihkeästi keskustellaan Italiassa, Ranskassa ja myös täällä Euroopan parlamentissa. Tässäkin minun täytyy sanoa, että projektilista hyväksyttiin. Tämän takia, mitä minun tulee, tämä on nyt eurooppalaista oikeutta ja minun pitää sitä noudattaa ja kunnioittaa. Minun täytyy myös, äh, ja tämä voinkin luvata teitä, minun täytyy noudattaa ja kunnioittaa kaikkia aspekteja, jotka liittyvät tämän hankkeen rakentamiseen. Tässä pitää kunnioittaa muu, muutakin osuutta Euroopasta lainsäädännöstä on konsultaatio suuren kanssa. Kaikki ympäristöstandardit tulevat toteutetuiksi ja kaikki tekijät, jotka ovat osa päätöksentekoa, päätöksentekoprosessia ennen kuin hyväksytään tämän tyyppinen hanke, niin kaiken pitää olla kunnossa ja sopia yhteen eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Voitte ymmärtää, että jos alkaa avata tätä TEN-T-luettelua, niin silloin kyllä avataan sellainen Pandoran laatikko ja rasia, jota ehkä pystytään jatkossa sulkemaan. Että minulle on tärkeää se, että mitä on hyväksytty tässä parlamentissa, neuvostossa ja niin näin on. Ja nyt meidän täytyy sitten keskittyä täytäntöönpanovaiheeseen, jossa meidän pitää noudattaa kaikkia muita elementtejä, jotka liittyvät eurooppalaiseen oikeuteen, jotta voimme olla varmoja siitä, että kaikki normit, erityispiirteet tulevat huomioon otetuiksi. Vuoropavel Telitskalla. Komissaari, hyvää iltaa. Kannatan kaikkea, mitä totesitte tästä täytäntöönpanoa ja tämän use it or lose it periaatteen noudattamista. Jo kysyttiin näistä Saksan tietulleista. Aika hyvä pointti siinä. Ja minusta todellakin, e, e, kun puhu, e, puhuttiin jo 50-luvulla tästä eurooppalaisesta liikennealueesta, ei semmoista vieläkään ole. En vieläkään oikein ymmärtänyt. Aiotteko käynnistää käynnistää keskustelun uudestaan tästä sisäisten kustannusten ulkoistamisesta ja kansainvälistämisestä. Ja mitä, mitä puhutaan sitten äh, äh, syrjinnän vastaisuudesta ja kunnioituksesta. Kaikki tiedämme, että Saksasta äh, kantautuvat kommentivat pyrkivät perustelemaan tätä tietullia. Minä sitä sinällään vastustan, mutta jos joku tiskin altakin sujahtaa joku ylimääräinen kompensaatio Saksalle, sitä vastustan. <clears throat> Minulla olisi yksi neuvo tien päälle Eh, kun me eh, eh, teemme lainsäädäntöä, sitä se voidaan aina korvata lainsäädännöllä, joka sitä keventää. Thank you very much and, uh... Kiitos. Jossain tukenne varmastikin tätä use it or lose it periaatetta tulen vankasti ajamaan. <clears throat> Tämä lakihan on yksi oikoinen siltä osin ja selkeä, koska raha on vähän ja, ja, ja hanke on jättiläismäinen. Eli silloin meidän täytyy vakuuttaa lesenmaita käyttämään nämä varat ajoissa, taikka sitten riskeerata näiden koko määrärahojen menettäminen. Mitä sitten tulee Saksan tiemaksuihin, tietulleihin, kuten yhdeltä, totesin yhtäältä, olen tyytyväinen, että, että keskustelu Saksassa on käynnistynyt, eli keskustelu siitä, että miten näitä ulkoisia kustannuksia voidaan sisäistää. Saksa on yksi harvoja maailman maita, jossa infrastruktuuri ihan maailmanluokkaa, mutta nyt kuitenkin siltojakin aletaan sulkea ja, ja moottoritiet ovat hajautuneet huonoon kuntoon, <clears throat> niin keskustelu on, on käynnistymässä siitä, miten me voi sitten ulkoisia kustannuksia sitten alkaa sisäistää tämän tie, tiestörakenteen osalta. Tässä on pari per, pääperiaatetta, saastuttaja maksaa, maksakoon ja e-, ei syrjintää Tämä kanta on selvä ja heti kun näen tarkkan Saksan, Saksassa vireillä olevan laki, lakitekstin, niin sitten sanon paremmin, mutta mä peria, näistä periaatteista en anna periksi. Sitten Robert Sille. Kiitoksia herra Sefkovic. Näistä vastauksista haluaisin huomauttaa, että on erittäin hienoa keskustella kanssa. Ne olen ollut äh, Baltian projektien koordinaattorin kanssa yhteyksissä vuosia ja voimme äm, sanoa, että täällä valiokunnassa teillä on paljon tukijoita näissä projekteissa. Äm, ECR-ryhmässä meillä on hyvin vahva britti konservatiivivaltuuskunta ja he ovat nyt kiireisiä omissa kuulemisissaan tänään, joten haluaisin kysyä teiltä yhden kysymyksen, varmaankin kaiken helpoimman, Jackie Fosterin kysymystä helpomman. Tämä liittyy siihen, kuinka moni jäsenmaa on toimeen pannut näitä toiminnallisia ilmatilan lohkoja, jotka ovat tärkeitä yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa. Kuinka voitte varmistaa sen, että eh, näitä toiminnallisia ilmatilan lohkoja yhä useampi jäsenmaa toimeenpanot? Hyvin helppo kysymys. Voin kuvitella, että tämä olikin todella helppo. Kiitoksia. Tähän kysymykseen liittyen olen sitä mieltä, että täällä kaikki ne, jotka pohtivat eurooppalaisen ilmailun tulevaisuuden positiivisia näkymiä, ovat turhautuneita siitä, että tämä yhtenäinen eurooppalainen ilmatilahanke etenee niin hitaasti. Me pyrimme toimeenpanemaan näitä niin kutsuttuja toiminnallisia ilmatilan lohkoja, jotka jakaisivat eurooppalaisen ilmatilan yhdeksään lohkoon. Tämä ei ole täysin paras mahdollinen ideaaliratkaisu, mutta se tarjoaisi enemmän mahdollisuuksia reitittää lennot lyhyemmin, siis toteuttaa suorempia lentoja, säästää aikaa, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tämä säästäisi, kuten sanoin, 5 miljardia euroa vuosittain. Tähän mennessä, kuten sanoin, edistys on ollut melkoisen rajallista ja hiukan pettymystä tuottavaa. Tässä ehdotan, että käyttäisiin paljon enemmän tätä performanssikriteeriä. Toiminnallisten ilmatilan lohkojen pitäisi vastata niitä kriteerejä, joita meillä on. Siis sitä, kuinka paljon ne lyhentävät lento reittejä, kuinka paljon ne leikkaavat päästöjä, kuinka paljon ne tehostavat lentoja. Ja voisimme näin vertailla eri toiminnallisia ilmoituksen lohkoja keskenään. Uskomme, että terve kilpailu jossa kävisi ilmi, että yksi lohko toimii paremmin kuin toinen ja tietyssä ilmatilalohkossa on säästetty rahaa ja toisessa menetetty rahaa. Tuottaisi tuloksia luonnollisesti näin. Meillä on myöskin tilanteita, joissa ilmatilalohkoja systemaattisesti ei haluta ottaa käyttöön, ja niin näissä tilanteissa meidän pitäisi turvautua oikeudellisiin toimiin ja rikkomusmenettelyyn, sillä muutoin uskoakseni emme saa edistystä tällä alalla aikaan kyllin nopeasti, niin nopeasti kuin haluamme. Kiitoksia. Van Ui, hei. Köszönöm elnök úr, és köszönöm. Van Ui, Itt vagyok. Itt előtte. A szakbizottság alelnökeként és az SND frakció... Tämän valiokunnan varapuheenjohtajana ja D-ryhmän viimeisenä puhujana tämä maraton, maraton kuulustelu todistaa oikeaksi usko muista, muistikuvamme siitä, että, <clears throat> että olette hyvin hyvä diplomaatti, mutta erityisesti olet, näytätte olleen hyvin, olevan hyvin Äh, perillä aiheesta. Olen lukenut kirjalliset vastauksenne, äh, vastauksen näihin kysymyksiin. Eli, eli te, te, olette, jo, olette jo vastanneet näihin kysymyksiin, että nyt voitte rentoutua. Minä olen äh, Keski- ja Itä-Euroopan alueen naapurinne. Ja kun ajatellaan historiaa, miltä tulevaisuus vaikuttaa? Mitä me voisimme tehdä vastaisen varalle? Kiitos tästä filosofisesta kysymyksestä. Minähän olen luonteeltani optimisti. Tiedän, että viimeksi kuluneet viisi vuotta olivat todella vaikea jakso Euroopalle – kävimme läpi kaikenlaista ja olimme aina välillä äh, ratkeamisen partaalla. Mutta kun, kun keskustelin puheenjohtajan kanssa siitä, miten, miltä tilanne näytti neljännesvuosilta sitten ja missä olemme tänä päivän, onhan tämä ihan historiallista kehitystä ollut hyvänen aika. Nämä viime vuosien kriisistä huolimatta emme ole oikein vielä oivaltaneet, miten paljon Eurooppa on muuttunut ja miten paljon me olemme kehittyneet ja, ja miten paljon meidän pitää sille hattua nostaa. Minä olin Pratislavassa varttunut siellä rautaisirpun mm, tuossa katveessa ajattelin, että en ikinä pääsisi esimerkiksi Itä, Itävaltaan, vaikka se oli ihan siinä vieressä. En pitänyt sitä mahdollisena. Nyt se on ihan selvä. Meidän lapsenne pitävät sitä ihan arkisena, ei tietenkään mitään rajoja ole. Ja miksi sinä nyt sinä riemusta kiljust, ei ole mitään rajatarkastuksia eikä mitään. Me, kyllä tämän nimenomaan pitää saada aikaa myöskin liikenteessä. Tässä valiokunnassa on koko joukko asiantuntijoita edustajina jotka ovat ikänsä viettäneet kuljetus ja kuljetuksen ja liikenteen parissa. Tiedämme, miten Euroopan myönteisiä ja mielisiä olette ja miten te todellakin sitten haluaisitte tällaisen yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen, jossa, jossa rajatarkastukset ja protektionismi ei viivytä kulkua. Ihan viho viimeinen kysymys vielä äh, listan mukaan menee, jos Pieta Lukasiewiczalle. Ja od razu e, przejdę do pytań. Menen sitten vähän näihin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Tietenkin tässä on jo kuultu varsin kattavia vastauksia lukuisiin kysymyksiin, mutta kuitenkin, miten te arvioitte kabotaasitilannetta nykyään? Mitä mielestänne pitäisi tehdä jotta markkinat pääsevät kasvamaan? Miten voimme käyttää hyväksen markkinapotentiaalia ja parantaa sen kapasiteetteja? Miten voidaan täytäntöönpanna menestyksekkäästi komission laatimat säännöt? Uskotteko te, että Euroopan komission pitäisi löytää jonkinlaista tukea niille liik- jotka ovat menettäneet tilaisuuksia Venäjällä ja muutenkin Itä-Euroopassa johtuen ruok- elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tuontikielosta Venäjälle tai vientikielosta sinne. Kiitoksia. Kuten aika sanoinkin, niin kapotaasikysymys ymmärrettävästi sosiaalisesti on varsin eh, herkkä kysymys, vaikkakin vain 2 prosenttia eh, tavarasta kulkee kabotaasijärjestelmän mukaan meidän pitäisi vain yksinkertaista sääntöjä, koska toivon, että tätä kautta voitaisiin saada takaisin tunne sosiaalisesta varmuudesta kuljettajien kesken. Se parantaisi myös sitä, miten sääntöjä täytäntöön pannaan. Se on erittäin tärkeää. Tässähän toimijoina ovat kansalliset viranomaiset. Uskon myös, että voimme käyttää paremmin uutta teknologiaa hyväksi. Esimerkiksi kun me voimme mitata sitä, noudatetaanko, noudatetaanko sääntöjä todellakin digitaalisia ajopiirtureita ja uutta teknologiaa, jota on kehitetty ja jota kehitetään myös uusien navigaatiojärjestelmien ansiosta ja on tätä satelliittipotentiaalia, sekin vaikuttaa tilanteeseen. Ja uskon myös, että vaikkakin Eurooppa on ykkösenä logistiikan alalla, voisimme käyttää myös tietotaitoa, jota löytyy jäsenvaltioista monistakin. Miten voidaan suunnitella paremmin? Ähm kuljetuksia, lastinkäsittelyä, miten voidaan paremmin suoja, suunnitella logistista integraatiota tässä intermodaalisessa uudessa liikennealueessa, jota olemme rakentamassa tänne Eurooppaan. Ja voisimme estää sen, että rahaa menee hukkaan ja tuhoa tulee ympäristölle, kun näemme, että yksi kolmesta rekasta kulkee tyhjänä. Ja mitä tulee Venäjän rajatilanteeseen, niin tämä on hyväksyttävä ja on varsin selvää, että seuraava komissio tulee käsittelemään tätä asiaa varsin vakavissaan ja löytämään ratkaisun Venäjän viranomaisten kanssa, koska meidän tieliikennetyöntekijöidemme ei pitäisi kärsiä näistä jännitteistä EUn ja Venäjän välillä. 38 Fragen und No nyt on työ saatu käsitellyksi 38 kysymystä ja vastausta. Ja teillä nyt sitten olisi vielä viisi minuuttia aikaa loppusanoille, jos haluat, herra komissaari ehdokas. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin todellakin kiittää kaikkia teitä, hyvät parlamentin jäsenet, näistä kysymyksistä, sillä olen sitä mieltä, että että ne selkeästi vahvistavat sen, että sekä TRAN että ITRE-valiokunnat ovat hyvin asiantuntevia, ovat hyvin sitoutuneita ja hyvin vahvasti valmiit äh, käsittelemään Euroopan kansalaisten intressejä. Tiedän, että monet olette tehneet töitä aikaisemminkin liikenteen alalla. Täällä on entisiä komission jäseniä, entisiä liikenneministereitä. Täällä on hyvin aktiivisia parlamentin jäseniä, jotka ovat liikennealan kysymyksiä käsitelleet jo monien monien vuosien ajan. Ja olen sitä mieltä, että tämä on Euroopan kansalaisille erittäin hyvä uutinen, sillä liikenteen ja avaruuden ala tulevina viitenä vuotena tulee olemaan ratkaisevan tärkeä. Tämän voisin liittää mielestäni herra Ujelin kysymykseen. Hän, hän tiedusteli minulta, kuinka näen Euroopan tulevaisuuden ja liikennealan tulevaisuuden. Voin myöskin kertoa teille siitä, kuinka erityisesti Euroopan komissio tullaan viiden vuoden kuluttua arvioimaan. Uskoakseni tässä on hyvin yksinkertaisia kriteerejä. Olemmeko onnistuneet käynnistämään kasvun? Autoimmeko me työpaikkojen luomisessa? Olemmeko me valmistelleet Eurooppaa rankan kilpailun eteen tässä globaalisoituneessa maailmassa ja olemmeko me tehneet tämän eurooppalaisella tavalla. Tämä tarkoittaa kestävällä, ympäristöystävällisellä, tavalla kunnioittain korkeita yhteiskunnallisia ja sosiaalisia standardeja. Uskon, että helppoja kysymyksiä ei ole. Jokainen Euroopan kansalainen tulee olemaan paras arvioija näissä vastauksissa, joita kullekin kansalaisille näissä tärkeissä poliittisissa asioissa on tarjottu. Mutta minä uskon, että meillä on kaikki oikeat ainekset koossa, jotta voimme saada edistystä aikaan. Ja uskon, että yhteisin ponnistuksin teidän kanssanne me voimme todellakin saada muutosta aikaan. Monet tekivät yhteistyötä kanssani aikaisemmalla vaalikaudella, tietävät myöskin, että uskon läheiseen yhteistyöhön Euroopan parlamentin ja komission välillä. Nämä ovat kaksi toimielintä, jotka ovat todellakin yhteisöllisiä eurooppalaisia elimiä. Minä tein läheisesti valiokuntien puheenjohtajien kanssa aikaisemmalla kaudella Afko- ja Juri-valiokuntien kanssa läheisessä yhteistyössä ja olen valmis jatkamaan sitä samaa asennetta, läheistä rakenneltua yhteistyötä valiokuntienne kanssa. Meillä on valtava yhteinen agenda, meillä on valtavia haasteita, mutta uskon, että Euroopassa meillä on potentiaalia vastata näihin haasteisiin. Jos annatte tukenne minulle hyvin, mielelläni tarttuisin tähän tehtävään. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja mit diesem statement kommen wir zum näihin kommentteihin lopetamme tämän kuulemistilaisuuden. Kiitän kaikkia edustajia hyvin asiallisista kysymyksistä. Näin, tämä on laaja tämä liikenne- ja avaruuspolitiikka-alue. Kiitän komissaari ehdokasta, herra Stefkovicia, hänen kommenteista. Muistutan nyt vielä koordinaattoreita ja varakoordinaattoreita että heti aamulla äh, kello 9.30 analysoimme tämän illan Annin A1G2 kakkosessa, ja se tapahtuu suljetun ovin tämä palaveri. Haluksi, äh, lopuksi äh, puheenjohtaja kiittää erinomaisesta työstä tulkkeja, kärsivällisyydestä ja siitä, että suostuitte tässä vetämään pienet ylityöt. huomaatte, että, että tänne arvostetaan. Hyvä. Kiitoksia. Mukavaa iltaa. Palaveron päättynyt.